Dear colleagues, it is time to start. We wait. Kollegat, on aika aloitella. Odotamme kuitenkin vielä tässä tänne tulevia, mutta nyt olemme hiukan myöhässä. Ja sitten voimme aloittaa kohdalla 17 esityslistalla keskustelu mietintöluonnoksesta. kaseineista ja kaseinaateista. Tämä liittyy Demoston direktiivin 83 kautta 47 kautta ety ja sen kumoamiseen. And then I give, uh... Ja nyt annan itselleni puheenvuoron esittelijänä. Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva sul ravvicinamento Komissio on tehnyt ehdotuksen jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseksi kasineihin ja kasinaatteihin liittyen, jotka ovat ihmisravinnoksi tarkoitetussa aineessa. Ja tässä yhteydessä komissio ehdottaa direktiivin 83417 muuttamista laktoproteiineihin liittyen, eli kaseiniitteihin ja kaseinaatteihin liittyen ja tarkoituksena on korjata ja muuttaa tilannetta siten, että katsotaan ensinnäkin delegoituja ja delegoituja säädöksiä ja toisaalta taas katsotaan nykyisiä määräyksiä huomioiden tämänhetkistä tilannetta elintarvikelainsäädännössä ja kolmanneksi kansainvälisten määräysten huomioiminen, eli kodeks alimentaariuksen huomioiminen. Tämän lisäksi komissio ehdottaa, että koostumusvaatimuksien osalta nostetaan prosenttiastetta 10-12 ja happokaseinien maitorasvaa nostetaan tai lasketaan 2,25 prosentista 2 prosenttiin. Jotta liitteet 1 ja 3 voitaisiin nopeasti hyväksyä happokasiineihin ja muihin liittyen ja niiden koostumukseen liittyen ja varmistaakseen, että toimitaan kansainvälisten määräysten ja teknisen edistyksen mukaisesti, niin tähän liittyen komissio ehdottaa delegoituja säädöksiä. Vaikkakaan näitä tuotteita ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajille, vaan yrityksille, jotka käsittelevät elintarvikkeita, niin on erittäin tärkeää, että tarpeelliset tiedot lopputuotteiden merkitsemiseksi ovat käytettävissä, eli erityisesti allergeeneihin liittyen. Ja tästäpä syystä kasiinien ja kasinaattien merkintämääräykset on myöskin huomioitu, mikäli tarkoituksena on käyttää näitä tuotteita ö, ihmisten ö, käytettäväksi. Muutoin markkinoille saattamista ei voida hyväksyä, eli kasiineja ja kasinaateja ei voida käyttää elintarvikkeissa. Eli näin kuluttajat voivat tehdä valistuneita päätöksiä Eli hyvänä voidaan pitää komission ehdotusta ylipäätään, mutta tiettyjä asioita voidaan vielä muuttaa, erityisesti Codex huomioiminen, sillä me tiedämme, miten tärkeästä asiasta on kyse, ja elintarvikesektorilla pitää olla mahdollisuus toimia maailmanlaajuisilla markkinoilla. Minä olen tehnyt muutamia teknisluonteisia muutoksia, jotta voidaan huomioida Codex eli erityisesti tarkistus 5, liite 2 tai tarkistus 2 liitteestä 7. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin niiden ei pitäisi olla voimassa pidempään kuin viisi vuotta, eikä määräämättömäksi ajaksi. Näinhän meidän valiokuntamme on ilmoittanut jo useamman lainsäädäntötekstin käsittelyn yhteydessä. Ja mitä tulee sitten kansalliseen täytäntöönpanoon, niin kuusi kuukautta direktiivin voimaan astumisen jälkeen on realistinen, vaikkakin kunnianhimoinen, mutta ei niin, että vasta maaliskuun 2015 jälkeen. Siihen ei ole enää hirveästi aikaa, varsinkin kun nyt eletään jo tammikuun loppua. Ja kun tiedämme, miten kauan kestäisi, että tämä lainsäädäntöteksti loppujen lopuksi hyväksytään. Näin siirrekin puheenvuoron Varjo esittelijöille sosiaalidemokraattien edustajana. Kollega Veli, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset tekemästäni työstä. Sanoitte, että kyse on teknisluonteisesta direktiivistä, josta keskustelemme. Ja se... Oh. Sie haben schon darauf hingewiesen. Niin, Arvoisa esittelijä, muistutitte meitä jo siitä, että kyse on hyvinkin teknisluonteisesta direktiivistä, ja se on peräisin vuodelta 1983, ja se korvataan uudella ehdotuksella, ja kyse ei ole siis loppukuluttajista, vaan valmistajista, jotka näitä kaseineja ja kaseinaatteja kauppaavat ja ostavat. Mutta kuten sanoitte, näihin tuotteisiin liittyen onkin tärkeää tarjota maitotuotteiden loppukäyttäjille tietoa. Tämä liittyy erityisesti allergikoiden tilanteeseen. Heille tämä tiedon saaminen on tärkeää ja tästäpä syystä esittämäinen muutosehdotus onkin hyvin tärkeä. Se voidaan hyväksyä ja kaikki muutkin tekemänne ehdotukset me voimme hyväksyä. Saan vielä kerran kiittää teitä tästä tekstistä ja toivottavasti asian tiimoilta voidaan edetä hyvinkin nopeasti. Mutta yksi kysymys komissiolle. Vuoden 1983 direktiivi, joka on tarkoitus kumota, niin sen artiklassa 7.1 sieltä löytyy turvalauseke, eli jäsenvaltiot voivat silloin, kun ihmis terveydelle syntyy vaaroja kaseinien ja kaseinaateen kautta, niin silloin kyseisen maan alueella näiden tuotteiden käyttö voidaan kieltää tai määrä, tietyksi ajaksi keskeyttää. Tähän liittyviä määräyksiä ei löydy tästä ehdotuksesta ja kysyisinkin, että miksi tämä on nyt tästä uudesta tekstistä poistettu. Kiitoksia. Now, Mr. Kiitos, Witema. Yes, thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Mielestäni on tärkeää myös korostaa sitä, kuinka tärkeä kaseiinien tuotanto on. 2013 EU tuotettiin 15 000 tonnia kaseiinia ja vietiin 27 000 tonnia. Tämä on yli 200 miljoonaa euroa arvoltaan. On, tämä on tärkeää myös maitobalanssin kannalta, koska tätä kas, kilo kaseina tarvitsee kilon maitoa tuot, jota se voidaan tuottaa. Olen tyytyväinen tästä teknologisesta päivityksestä koskien päseinä ja kaseinaatteja, koska aikaisempi lainsäädäntö on vuodelta 1983 ja on hyvä päivittää lainsäädäntöä kansainvälisiin standardeihin, kun ajatellaan uusia keksintöjä, poistetaan maitoa kalvoista, erotetaan eri ainesosia. On erittäin tärkeää, että nämä uudet tekniikat näkyvät myös standardeissamme. Siksi haluaisin onnitella esittelijä. Hän on tehnyt hyvää työtä tässä ehdotuksessa ja tuen häntä hänen työssään. Vain yksi pikkuinen asia, jonka muuttaisin, jotta lopultakin tämä lainsäädäntö sopii täysin WHO ja muiden tahojen standardien kanssa. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos, Bas Ekaut. Minä lupasin puhua 30 minuuttia tästä aiheesta. No, kenties voin hieman nopeammin puhella. No, tämä on hyvin tekninen asia ja aihe on erittäin tärkeä. Me tuskin jätämme yhtään tarkistusta, sillä voimme olla yhtä mieltä esittelen kanssa. Nyt vihreät tukevat teitä, nauttikaa nyt. Ja se, mitä komissio yrittää tehdä liitteessä, se, että yritetään ottaa käyttöön delegoidut säädökset, vaikka nyt ttip varjossa olemme hieman skeptisiä tämän suhteen, niin no, tässä asiassa mä kyllä hyväksyn tämän, jotta voidaan hyväksyä tulevat muutokset. Me tuemme myös tätä. Olemme samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Onnittelut. Ja tämä nyt päättää tämän 25 minuutin puheenvuoron. Kiitos. Tänä iltapäivänä meillä on aikaa. Mutta no, teidän aika nyt käytetty. Mikäli puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron komissiolle, jotta he voivat vastata meidän antamaan kysymykseen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for uh, giving... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan puheenvuoron tästä teknisestä, mutta tärkeästä aiheesta yleensä. Näin ei tässä valiokunnassa ole, mutta minä tulen itse Agri-pääosasto enkä kansanterveyden pääosastosta. Agrissa olemme edistäneet, vieneet eteenpäin tätä ehdotusta, koska itse asiassa tässä yritetään saada EUn maitosektori yhtäläiselle, yhtäläisen asemaan maailmankaupan kilpailijoidemme kanssa. Ja yksi me tässä äsken korostikin sitä, että tämä on erittäin tärkeää EUn elintarviketeollisuudelle, kasvulle, työpaikoille. Ja komissiossa olemme tyytyväisiä, että te tuette aloitetta. Mitä tulee artiklaan 7 yksi artiklassa 83. Äh, tässä määräyksessä, niin kuin parlamentin jäsen sanoikin. Tässä on erityinen toimivaltuus jäsenvaltioille puuttua, jos on joku riski tai vaara olemassa. Meidän ei enää tarvitse ottaa tätä säädöstä mukaan tähän ehdotukseen, koska se on jo täysin mukana perussopimuksessa ja yleisperiaatteessa koskien elintarvikelainsäädäntöä, joten meidän ei tarvitse toistaa tätä toimivaltuutta, joka jäsenvaltiolla on, mitä tulee mahdollisiin vaaroihin kansanterveydelle. Ja tämän takia sitä ei tässä nyt toisteta direktiivissä enää. 23 direktiivin aikaan tilanne oli erilainen, mutta nyt tämä kuuluu jo kokonaisperiaatteisiin mukaan, jotka liittyvät elintarvikelainsäädäntöön EU-ssa. Jos sallitte, Pari ihan pientä teknistä huomiota teidän ehdotustarkistuksistanne, herra esittelijä. Minä uskon, ehkä olen kyllä väärässä, että tarkistuksessanne kaksi, kun viitataan Jortron kappaleeseen seitsemän, teidän perustelunne aivan oikeutetusti keskittyy siihen seikkaan, että meidän täytyy korvata sanat technological joko apuaineilla, jos puhutaan hapoista, ja sitten lisäaineista pitää puhua silloin, kun puhutaan alkaliineista MXistä. Tämä on ihan oikein, mutta ehdotussa, ehdotussa tarkistuksessa te käytätte vain sanaa processing age apuaineet. Ehkä tämä on vain lyöntivirhe. Ehkä tarkoitatte myös elintarvike, lisäaineita ja jalostusapuaineita. Tämä on hyvin pieni huomio vain. Sitten tarkistus viisi. Haluaisin vain varmistaa, että ymmärrämme täysin tilanteen, niin te täällä salissa, valiokunnassa ja me komissiossa. Joten tässä, mikäli ymmärrämme oikein, te ehdotatte, että määrä maitoproteiinikaseiinia. Sitä ei laskettaisi kuiva, kuivalla aineella, vaan kokonaispainolla pidätte kiinni 28 prosentista, mutta mainitsette laskettu kuivatulla. Jos me näin toimittaisiin, niin silloin EUn toimijat eivät enää toimi samoin kuin kilpailijat maailmalla. Ja yksi parlamentin jäsen jo mainitsikin joitakin lukuja tuotannosta ja viennistä. Korostaisin vain tätä puolta. Me siis viemme 50 prosenttia tuotannostamme. Se on erittäin arvokas tuote ja se auttaa meidän teollisuuttamme. Me tuomme varsin pieniä määriä ja pitkälti ei ihmiskulutuksen, joten mitään uhkaa tavallaan ei ole tuontipuolella kolmansista maista olemassa. Me uskomme, että on kaikki perusteet sille, että EUn ala voi toimia samoista lähtökohdista kuin kilpailemme muualla maailmassa. Ja me olisimme tyytyväisiä, jos te voisitte hyväksyä tämän laskelman tästä kuivatusta uutteesta, koska se on se sama muotoilu kuin löytyy myös Codex standardeista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä hyvästä ehdotuksesta. Tässä on pidettävä aikataulu mielessä. Kolmas helmikuuta pitää tarkistukset kello 12 mennessä. 23. 24. päivä tästä sitten äänestettäisiin valiokunnassa. Nyt voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Euroopan energiaturvallisuusstrategia. ITRE vastaa tästä ja me teemme tästä lausunnon. Ja Seuraavaksi puheenvuoron saa Merja Kyllönen. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun me puhumme energiasta, me puhumme yhdestä kaikille eurooppalaisille yhteisestä välttämättömyydestä. Me täällä parlamentissa keskitymme usein isoon kuvaan ja uppoamme helposti keskustelemaan ulkopolitiikasta ja uhkakuvista, mutta kansalaisille energiaturvallisuus on hyvin paljon konkreettisempaa turvaa. Lämmin koti, valoa, ruokaa, turvallisuuden tunnetta. Totta kai meidän täytyy täällä puhua myös kriittisestä infrasta, riippuvuussuhteista ja myös rahasta, mutta haluaisin ihan tähän alkuun muistuttaa meitä kaikkia tärkeästä kysymyksestä, jota kollegani Sykliotis on pitänyt esillä myös ITREn keskusteluissa. Kun me haluamme turvata tasaisen energiansaannin koko Euroopassa, meidän on muistettava myös kohtuus ja solidaarisuus. Me kaikki tarvitsemme energiaa, köyhätkin ihmiset, ja energiaköyhyys on aivan valitettavan todellinen ongelma. Joka neljäs eurooppalainen meistä elää jo energiaköyhyydessä ja kun hinnat nousevat, keskituloisillakin alkaa tehdä pian tiukkaa. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat ääriilmiöt vain tulevat pahentamaan tätä kehitystä. Me emme voi siis keskustella energian saannista, tuonnista ja viennistä ikään kuin irrallaan kansalaisten kokemasta arjesta. Energia tekee meidät haavoittuviksi. EU tuo yli puolet siitä energiasta, jonka me kulutamme, ja erityisen riippuvaisia me olemme öljystä. Miljardi päivässä on valtava lasku siitä, että olemme edelleen niin öljyriippuvaisia ja niin vähäisessä määrin omavaraisia. Lasku on niin suuri, että meidän on ryhdyttävä säästämään. Energiatehokkuus onkin omien ehdotusteni keskiössä. Meidän on hyvin pian oltava erittäin energiatehokkaita ja myös vähähiilisiä. Siitä voimme varmasti olla yhtä mieltä. Meidän on löydettävä myös keinot, joilla pääsemme näihin tavoitteisiin viivyttelemättä. Yhtenäinen energiaturvallisuusstrategia voi olla vastaus moninaisiin haasteisiin, haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen – uusiutuvaa energiaa koskeviin tavoitteisiin, kestävään energiavalikoimaan, energiaturvallisuuteen ja innovatiivisten energiateknologioiden kehittämiseen. Kaikkiin näihin yhtä aikaa. Koska meillä on jo kiire, kokonaisvaltaisen strategian tulee perustua nykyisiin politiikan välineisiin kun pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on siirtyä unionissa vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Meillä on jo 2030 tavoitteet, energiatehokkuusdirektiivi ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Tehdään nyt kunnollinen toimintasuunnitelma ja laitetaan nämä asiat täysimääräisesti täytäntöön. Rakentamisessa ja liikenteen saralla meillä on todella paljon parannettavaa. Tuloksia me saavutamme ainoastaan, jos toimenpiteitä esitetään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Siksi toivon, että me yhdessä kehotamme komissiota esittämään konkreettisia toimia ja toimintasuunnitelmia, myös lainsäädäntöä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Potkua on saatava myös vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä uusiutuvien energialähteiden todelliseen käyttöönottoon. Olen samaa mieltä komission kanssa, että uusiutuva energia on vaihtoehto, jota ei tarvitse katua. Älykkäät energiaverkot ja fiksut energian varastointiratkaisut ovat aivan, aivan meidän ulottuvillamme, jos lakkaamme itse jarruttamasta kehitystä. Olen kuunnellut herkällä korvalla eri ryhmien mielipiteitä energiaturvallisuudesta ja pyrkinyt luonnoksessani löytämään tasapainon moninaisten vaateiden, toiveiden ja odotustemme keskellä. 1500 merkkiin ei ihan koko energiavallankumousta saa valitettavasti mahtumaan. Odotan mielenkiinnolla keskustelua ja niitä arvioita, mihin valiokunnassa aiheesta tulemme päätymään. Lopuksi haluaisin vielä palata omavaraisuuden ja säästämisen ajatukseen. Olen kotoisin pohjoisesta Suomesta, Kainuusta, jossa luonto on aina ollut kitsas ja ihmisten on ollut pakko taistella toimeentulon ja jopa henkiin jäämisen kanssa. Se, minkä me olemme oppineet, on se, että itse on pidettävä huolta itsestään, koska huomisesta ei tiedä, tänään on oltava säästäväinen. Oma pala maata tai metsää, metsästystaito tai perunat omassa kellarissa ovat olleet henkiäänin paras tae. Energiatehokkuus olkoon meidän perunakellarimme. Energiansäästö ja energiatehokkuus. Jos me asetamme etusijalle energiatehokkuutta parantavat toimet, meidän ei tarvitse olla niin huolissamme energiaturvallisuudesta, riippuvuudesta unionin ulkopuolisista lähteistä, korkeista hinnoista eikä ympäristön kestokyvystä. Siksi juuri energiatehokkuuden soisin olevan se kaikkein tärkein, keskeisin ja kirkkain niistä asioista, joita tämä valiokunta energiaturvallisuusstrategiasta tulee lausumaan. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikkien ryhmien ja aktiivisten edunvalvojien kanssa. Thank you very much and now for... Kiitos paljon EPVn puolesta Roman Gardini. Kiitos puheenjohtaja. Minun on ensinnäkin sanottava kollegoille, että EPVn puolesta olen täällä Melon sijasta, joka ei päässyt paikalle. Minä olen tuomassa esiin hänen huomioita. Hän puhuu näistä enemmän ensi kerralla. Vedän nyt yhteen. Ensinnäkin Euroopan unionin hyvinvointi ja elinjääminen riippuu siitä, että energian saati on hyvällä tasolla, että käytetään olemassa olevia solidarisuusmekanismeja, niitä, niiden käyttöä tulee parantaa siten, että Euroopan unioni on valmiina kohtaamaan kaikkia katkoksia, joita energian saannin suhteen saattaa ilmetä. Me tiedämme, että tämä on asia, joka on jo nyt paranemaan päin, mutta esittelen kommentit kuultuamme. On totta, että tämä on asia, jonka suhteen meidän tulee vielä parantaa. On tärkeää, että koordinoidaan kansallisia energiastrategioita ja parannetaan EUn kykyä luoda lainsäädäntöä koskien ulkoista energiapolitiikkaa. Meidän on saatava aikaiseksi kokonaisvaltainen kuva ja Euroopan on luotava kokonaisvaltaisempi integroidumpi energiamarkkina-alue on luotava yhteyksiä ja yhdistettävä jäsenvaltioita siten, että nämä eivät ole erillään, jotta voidaan yhdistää kaikki jäsenvaltiot jo olemassa oleviin olemassa olevan energiantarjontaan. Tämä olisi tärkeää saada tämä vesiloppuun energiasisämarkkinat. On tärkeää, että integroidaan energiamarkkinat ja luodaan hyvät yhteydet, sillä nämä ovat moottoreita sille, että voidaan parantaa jäsenvaltioiden energiamarkkinoita. Näiden on oltava energiatehokkaita ratkaisuja niin tuottajille kuin kuluttajille. Lisäksi energian lähteitä on lisättävä, eri reittejä on lisättävä. Kaasu ja sähkö ovat tässä etusijalla. On investoitava puhtaisiin energioihin ja lisäksi on käytettävä vuorovesi ja aaltoenergiaa. Näiden on oltava uusi tapa tuottaa tätä energiaa. On siis investoitava uusiutuvien energialähteisiin. On tärkeää, että EU voi käyttää näitä eri lähteitä hyväkseen. Kollegani puhuu ensi kerralla. Kiitos seuraavaksi, Darling. Thank you, colleagues. I will... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin nyt jatkaa äidinkieltäni käyttäen. Alkuun haluaisin kiittää Merja Kyllöstä, esittelijää, siitä, että useimmat ehdotukset on huomioitu tässä hänen tekstissään. Energiaturvallisuus luo pohjan kaikelle energiapolitiikalle. Olen maltalainen, pieni, eristäytynyt, oma energiajärjestelmä on meillä käytössä, joten energiaturvallisuus ei ole mikään itse varma asia. Energiaturvallisuus, luottamus, niitä pitää korostaa Euroopan unionissa. Minä uskon vakaasti, että viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että on sanomattakin selvää, että tähän tilaan on päästävä mahdollisimman nopeasti. Markkinoilla muutoksi, muutokset perustuvat siihen, että meillä ei ole tarkkaa tietoa tuonnista ja näistä erilaisista väylistä, mutta me tiedämme myöskin, että meillä on uusia mahdollisuuksia Euroopan unionin tuonnin laajentamiseksi, ja, mutta kuitenkin samalla varmistaen, että meillä on Euroopan unionissa suurempi omavaraisuusaste. Ja mitä tulee tähän laajennettuun lähestymistapaan, niin synergioita voidaan käyttää hyväksi. Eli kautetaan kaasun tuonnin osalta Pohjois-Afrikan maita, ja meillä on myöskin Euroopan unionissa esimerkiksi Välimeren alue, jota voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Eli Tästäpä syystä Välimeren kaasukeskus ajattelutapa pitäisi nostaa esille. Toisaalta minä taas uskon, että vaihtoehtoisten polttoaineiden hankkiminen olisi tärkeää, jos haluamme päästä tasapainoisen lähestymistapan tiellä kohti liikennesektorin täydellistä viherryttämistä ja sähköistämistä. Jos me haluamme päästä omavaraisuuteen ja vähähiilisempään yhteiskuntaan, niin se tarkoittaa sitä, että liikennejärjestelmien sähköistäminen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä tulisi tutkia yksityiskohtaisemmin. Mitä tulee LPG-nestekaasuun, niin sen vai, tämän vaihtoehdon käyttöä tulisi käyttää myöskin merenkulussa. Kolmanneksi, mitä tulee energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, niin näitä aloja tulisi vahvistaa esimerkiksi aurinkoenergiaa käyttäen ja energiatehokkuutta parantamalla uuden aikaisia laitteita käyttöön ottamalla, esimerkiksi älymittareiden avulla. Neljänneksi totesin seuraavaa. Mielestäni meidän tulisi energiasektorilla panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, kehittää uusia teknologioita ja katsoa, miten kustannustehokkaasti uusiutuvia energialähteitä voitaisiin käyttää hyväksi. Meidän pitäisi katsoa aaltoenergiaa, aurinko, energian käyttöä siten, että paneelita asennetaan esimerkiksi merialueelle, mutta tärkeimpänä asiana on mielestäni se, että meidän täytyy olla solidaarisia ja luottamuksellisia, äh, luottavaisia. Meidän täytyy luottaa hyvin toimivaan Euroopan laajuiseen verkostoon, koska sitä kautta energiamarkkinat saadaan toimiviksi. Tässä yhteydessä tärkeällä sijalla on se, että yhdenkään jäsenvaltion ei pitäisi jäädä tämän eurooppalaisen kaasu- ja sähköverkoston ulkopuolelle. Eli tämä onkin esittäin keskeisellä sijalla silloin, kun uusia verkostohankkeita synnytetään. Eli meidän täytyy katsoa eurooppalaisia rahoitusjärjestelmiä. Niissä varoja pitäisi ohjata sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat yleiseurooppalaisen intressin mukaisia, mutta jotka eivät ole vielä tällaista niin sanottua läpäisytestiä hyväksyneet saaneet hyväksytettyä. Kiitoksia. Kiitos. Minä en usko, että kaikkia energiaturvallisuusongelmia voidaan yhteisellä toimilla ratkaista. vastoin joskus Euroopan unioni suurissa määrin rajoittaa jäsenvaltioiden toimia asettamalla rajoituksia energianlähteiden suhteen. Toki Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa tietyillä alueilla, vaikkapa tarjoamalla puuttuvia kriittisiä infrastruktuureja, jotka ovat tarpeen siihen, että voidaan maksimoida tulot solidarisuusperiaatteen avulla. Tutkimusta voidaan rahoittaa EUn avulla, että voi jo viedä parempaan energiatehokkuuteen ja parempaan mahdollisuuden varastoida energiaa. Toivottavasti tämä tarkoittaa myös tulevaisuudessa poliittista tukea niille ajatuksille, jotka tukevat eh, neuvottelukantojamme silloin, kun neuvotellaan niiden maiden kanssa, jotka tuovat Euroopan energiaa. On myös muistettava, että energiaturvallisuus – kuulu vielä jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, kuten sopimuksessa on tuotu esille. Jäsenvaltiot ovat vastuussa energiapaletistaan. Toisaalta monet Euroopan unionin politiikat lähtevät haittaa tälle. Tämä johtuu siitä, että suojellaan ympäristöä tai näissä ei oteta huomioon jäsenvaltioiden eriäviä tilanteita. Maa, tunnen parhaiten Puolaa, ei voi vielä mm, käydä läpi hiilivähentämisprosessia ilman, että energia, energian hinta nousee merkittävästi. Tämä tarkoittaa myös kotitalouksien ja yrityksien suhteen sitä, että energia olisi rutkasti kalliimpaa. Ja tämä taas taistelee energiaturvallisuuden ajatusta vastaan. Energiaturvallisuus ei tarkoita ainoastaan pääsyä energiaan, vaan se tarkoittaa myös kaikkien ulottuvissa olevia hintoja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Merja Kyllöselle hyvästä lausuntoluonnoksesta. Hän sanoi alustuspuheenvuorossaan, että hän on herkällä korvalla kuunnellut meitä ja, ja tota, omalta osaltani voin sanoa, että ainakin meidän pienet vaatimattomat huomautukset on otettu kiitettävällä tavalla huomioon. And then the rest in English. Uh, it's not always very easy to write. Aina ei ole helppo laatia näitä lausuntoluonnoksia. Täytyy saada kaikki suurin piirtein puristettua yhdelle paperille. Ja yleensä me pidämme tästä äh, joulukuusi maalista. Se on tässä haasteena meille kaikille, mutta Merja on tässä onnistunut mielestäni. ja siksi en vaivaa teitä liian monilla tarkistuksillakaan jatkossa. Me tiedämme ihan varmasti, että olemme hyvin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista Suomessa ja Baltian maissa Suomessa olemme to- todella riippuvaisia Venäjän öljystä ja kaasusta. Ja tähän liittyy sitten aika kiinnostavakin komplikaatio. Tehän tiedätte että teknologiset standardit Venäjällä ja ehkä tiedätte myös, minkälainen työkulttuuri siellä on kun on kaasu- ja öljykenttiä, niin silloin on valtavasti hiilidioksidia myös, jota päätyy on mitä matalampi teknologinen standardi on käytössä, sitä enemmän hiilidioksidipäästöjä pääsee ilmakehään. Itse asiassa, jos painostamme heitä olemaan hiukan ympäristötietoisempia, voimme auttaa samalla itseämmekin, mutta meidän, meillä täytyy olla vähän laajempi pohja energiavalikoimassamme, mitä tulee tuonti. Siksi tarvitsemme myös biopolttoaineita tulevaisuudessa. Meidän täytyy tukea investointeja ja täytyy tukea tietenkin innovaatiota. Joten uskon, että vaikkakin tämä on lyhyt lausunto, niin meillä on kuitenkin pitkä tie siihen asti päästä, että saavutamme sen, mikä täytyy. Kiitoksia. Kiitos. Pericini. Grazie, presidente. Uh, eh, kollegi... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tähän mennessä tekemästään työstä. Ja ihan yksinkertainen kommentti reaktiona siihen, mitä sosiaalidemokraattien edustaja täällä totesi. Hänhän sanoi näistä mahdollisista uusista lähteistä Afrikassa – vielä jokunen kuukausi takaperin markkinat muuttuivat uusien teknologioiden mukaantulon myötä. Eli on särötystä käytetty ja tuotantokustannukset ovat laskeneet hyvinkin paljon ainakin öljyhiekan ja liuskekaasun valmistuksen osalta. Tietenkin pääomaa vaaditaan aika lailla, sillä öljyn hinta on laskenut dramaattisesti viime aikoina. On nyt helppo ennustaa, että Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Venäjä taistelevat ja se ei ole omiaan varmistamaan, että ympäristö- ja terveysstandardeja noudatetaan. Eli meidän täytyy varmistaa, että me käytämme lyhyemmällä ajalla hiilivetyjä Euroopan unionin alueella. Eli me haluamme käyttää tietenkin pidemmällä aikavälillä äh, fossiilisia polttoaineita. Meidän täytyy kuitenkin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, varmistaa tai pyrkien siihen, että pidemmällä aikavälillä näitä fossiilisia polttoaineita ei kuitenkaan voida käyttää. Kiitoksia. Elnök úr. Pálca. Szavazási jelenlétet. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin tässä yhteydessä käyttää puheenvuoroa ja haluaisin puhua hiukan pidempään kuin puolitoista minuuttia, kun meiltä ei ole täällä kuitenkaan hirveästi paikalla. Mutta tietenkin keskeytän puheenvuoroni, jos olette, arvoisa herra puheenjohtaja, sitä mieltä, että olen puhunut jo liian pitkään. Mutta haluaisin korostaa sitä, että kaikki, myöskin köyhät, kaipaavat energiaa. Ja kun puhumme energiaturvallisuudesta, niin me puhumme aina infrastruktuurista, saatavuudesta, energialähteistä, mutta aika harvoin pohdimme sitä, että energiaturvallisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmiset saisivat kohtuuhintaista energiaa käyttöönsä. Vihreiden ryhmä edustaa radikaalia kantaa. Tietenkin olemme vihreiden kanssa samoilla linjoilla. Me kaikki olemme nimittäin sitä mieltä, että energiaa pitää olla kaikkien saatavilla. Me haluamme olla riippumattomia. Me emme halua olla riippuvaisia Venäjän maakaasusta. Me emme halua olla ri- riippuvaisia kauttakulkureiteistä. Mutta mitä olisi vaihtoehto? Tuulivoiman käyttö, aurinkoenergian käyttö. Minä en usko, että sitä kautta omavaraisuus saadaan taattua. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä sen suhteen, että energiaturvallisuus on tärkeä asia, mutta se edellyttää rahoituksellista tukea. Kun puhumme uusista teknologioista, niin puhumme aina uusista uusiutuvista energialähteistä, kuten aurinko- ja tuulienergiasta. En tiedä, muistatteko Desertec-ohjelman. Silloin totesimme, että Euroopan energiaongelmat voidaan ratkaista siten, että käytämme Pohjois-Afrikan aurinkoenergian ja siellä tuotettu energia tuotaisiin Eurooppaan, mutta nyt on nähtävissä arabikevään jälkeen, että tämä Desertec ohjelma ei ole enää omiaan tarjoamaan meille tällaista ratkaisumallia. Jos haluan panostaa tuulienergiaan, niin sitä kautta tuotettu energia ei ole talletettavissa. Sekin on yksi ongelma. Kun puhumme tuulienergiasta, se on ikään kuin arvaamaton energialähde. Sitä on vaikea ennakoida, miten sitä on käytettävissä. Sitten seuraavaan seikkaan. Kun sanomme, että haluamme laskea hiilidioksidikaasupäästöjä, niin meidän täytyy puhua myöskin ydinvoimasta. Neljä yhdysvaltalaista tutkijaa ovat laatineet avoimen kirjelmän ja puhuvat siinä ydinvoiman puolesta. Näihin tutkijoihin kuuluu myöskin yksi, joka korostetusti viittaa siihen, että ilmastonmuutos voi olla ratkaiseva, ja hän puhuu ydinvoiman ja sen kehittämisen puolesta. Monet muutkin tunnetut tutkijat edustavat sitä kantaa, että vaihtoehtona voisi olla ydinvoima. Eli kun puhumme hiilidioksidikaasupäästöjen pienentämisestä, niin silloin emme saa puhua vain tuuli- ja aurinkoenergiasta. Tietenkin näitä energiamuotoja ja siihen liittyvää tutkimusta on tuettava, me tarvitsemme muitakin energialähteitä, mutta meidän on oltava realistisia. Todellisuus on toisenlainen. Nämä aurinko- ja tuulienergiat eivät riitä. Minä tiesin, että kollega Aikau tulee reagoimaan kriittisesti tähän sanomaani, mutta hän ei nämä ole enää salissa, joten Sanoisin sen verran, että me tarvitsemme tasapainoisen energiastrategian, sellaisen, joka huomioi myöskin vihreän lähestymistavan, mutta samalla huomioiden myöskin uh, realiteetit. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan yhden viimeiseen puhujaan. Minä olen ollut 12 vuotta puhunut energiasta Hollannin parlamentissa ja usein puhutaan aurinkoenergiasta ja äh, tuulienergiasta energiaturvallisuusta täytyy, tarvitaan myös puhdasta kestävää energiaa. Siksi on tärkeää ottaa huomioon energi- saavutettava kohtuuhintainen energia. Sitähän on kysymys tällä hetkellä. On myös hiililaitoksia. Olen hiljattain vieraillut sellaisella hiilisesti vanhaa, mutta sitä löytyy Groningenista se maksaa 3,5 miljardia euroa ja mielestäni yli miljardi tulee tuilla EUsta. Se on varsin puhdasta energiaa ja, ja siellä käytetään myös hyvin hyväksi aurinkoenergia. Tässä, näitä asioita pitää myös tarkoittaa sitä, että eh, me, meidän ei pidä he, heittää vanhoja kenkiä tavallaan pois, koska on uudet kengät tiedossa, mutta me tarvitsemme myös tuulienergiaa ja olemme kuulleet paljon kriittisiä ääniä tästä ja aurinkoenergia nähdään varsin myönteisenä, kun ihmiset itse omissa kodeissaan, osuuskunnissaan voivat tuottaa energiaa, esimerkiksi aurinkoenergiaa. Kiitoksia, Goethe. Niin, älkää ilotko turhan aikaisin. Minä olen nimittäin täällä Bas aikautin puolesta puhumassa. Niin, on hyvä, että tätä asiaa tänään käsitellään. Jäsenvaltiot vastaavat energiavalikoimasta, joten ehkäpä meidän ei tulisi turhaan taistella. En halua edes yrittää saada puolalaisia kollegoita vakuutuneista siitä, että 85 prosenttia hiilivoiman hiilen käytöstä ei ole järkevä lähestymistapa. Minä tiedän, että jopa 95 prosenttia on ollut tämä käyttöaste ja me tiedämme, että Alankomaat haluavat johtaa tämän halvan saksalaisen sähkön omaan maahansa piuhoja pitkin. Niin mitä tulee energiaan ja tuulienergiaan, niin meidän ympäristöpolitiikkojen pitäisi varmistaa, että me katsomme myöskin ulkoisia kustannuksia, eli mitä nämä eri energialähteet käytännössä maksavat. Me aina viittaamme tiettyihin tutkijoihin, jotka sanovat, että tämä maksaa niin ja niin paljon, ydinvoima maksaa 180 euro 80 per kilowattitunti, mutta tarkoituksena on, me tiedämme, että nämä jätteet täytyy jonnekin kuopata, eli ne maksavat, vaikka energia on jo käytetty. Mitä tulee tuulienergiaan, niin ei meidän tarvitse säilyä sitä ollenkaan, sillä me tiedämme aika lailla tarkkaan, kuinka paljon tuulienergiaa on verkostossa. Eli Euroopassa näin tehdään jo, joten kun puhumme energiaturvallisuudesta, niin olen kertonut jo kollega Sefkovitsille siitä, että jos haluamme eurooppalaisen ohjelman, jossa kaikki vetävät köyttä samasta päästä, niin meidän täytyisi katsoa kokonaisuutta, eli ettei jokainen jäsenvaltio joudu tarjoamaan energiaa muiden käyttöön, tarkoittaa, että siitä syntyy miljardien lasku, koska vastareaktioita syntyy. Sitä kautta voidaan varmistaa pitkällä aikavälillä myöskin vakaat hinnat. Haluaisin korostaa, että tekstissä pitäisi viitata ulkoisten kustannusten sisäistäminen, eli meidän täytyy katsoa todellisia kustannuksia, eli mitä kilowattitunti maksaa, mitäkin energialähdettä käyttäen, ja sitten haluaisin korostaa vielä kaasuun liittyvää, eli nesteytettä maakaasua ja muita Erityisesti silloin, kun laivoja käytetään, niin laivamoottoreiden osalta olemme aika lailla edelläkävijöitä. Ja mitä tulee varustamoihin, niin minä uskon, että Euroopan kannattaisi olla silläkin saralla edelläkävijä ja käyttää nestetyttä maakaasua. Ja ottaen huomioon samalla myöskin sen, että me käytämme niitä niin sanottuja seka-alueita, eli niitä alueita, joilla ö, rikkipäästöt ovat pieniä. pieniä. Jossain vaiheessa myöskin Välimeren alueella päästään näihin alhaisiin rikkitasoihin, joten se edellyttää uudenlaisia moottoreita ja siihen meidän täytyy Euroopassa panostaa tutkimusta ja kehitystä ja näin voimme myöskin turvata ja luoda uusia työpaikkoja sellaisella alalla eli varustamoalalla, jolla on menetetty jo aika paljon työpaikkoja, joten toivoisin, että tämä kollega Dalin ehdotus huomioitaisiin myöskin tässä ehdotuksessa. Kiitoksia. Thank you now, Mr. Kiitos, Dylesmaker. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, energiavarmuus tuntuu ilmise, on ilmiselvä kansalaisen se näkyy myös komission tiedonannosta. Pitää aina saada energia missä tahansa. Ja varastointi, varmuus joskus kärsii muiden asioiden valossa, mutta kuitenkin tämä tuntuu nyt minusta vanhalta. Varastusturva turva, täytyy olla myös agendalla selvästi esillä. Se on enemmän kuin pelkkä abstraktia keskustelu. Kaksi esimerkkiä vain omassa jäsenvaltiossa Belgiassa siis äh, sähkökatkot ovat todellinen riski seurauksena menneisyyden päätöksistä. Ja viime kuukausina on konkreettisesti tehty jopa tällaisia äh, suunnitelmia äh, sähkökatkoista se on huono asia taloudelle, ihmisille, investoinneille, jos näin kävisi. Energian varmuus vaatii siis järkevää, tervettä, erilaisten energiavälineiden käyttöä. Sitten geopoliittinen kehitys Lähi-idässä ja erityisesti Ukrainassa ne vaikuttavat huomattavalla tavalla varastointivarmuuteemme. Tämän päivän keskustelu tulee hyvään aikaan viittaan, niin kuin komissaari Sefcovic tiistaina sanoi, hän puhui energiaturvallisuutta ja hän äh, ottaa sen huomioon 2030 tavoitteiden kanssa ja miten kehitetään äh, kilpailukykyiseen äh, talouteen. Me tuemme energiapolitiikkaa, jolla on tavallaan kolme periaatetta. Maksettavuus, varastoinnin varmuus ja kestävyys. Meidän mielestämme Täytyy käyttää järkevällä tavalla energia, se on etuasemassa. Tämä tarkoittaa energiatehokkuutta ja me, me valitsemme kestävän, järkevän energiavalikoimassa, tarkoittaa myös uusiutuvaa energiaa, sillä on tärkeä rooli, mutta mehän vaadimme ehdottomasti joustavuutta jäsenvaltioille. Niillä pitää olla mahdollista toimia eri tavoin, koska ne erot ovat varsin suoria. Niin kuin pieni, tiivisti asuttu maa, kuten Belgia tai Flanderi, ei täällä voi näin helposti vaan toteuttaa laajamittaisia uusivan energian lähteitä. Sitten vielä kolme asiaa, siis varastoissa tarvitaan kestäviä ratkaisuja niin, että pitkälläkin aikavälillä voidaan pitää näistä valinnoista kiinni. Sitten pitää panostaa energiatehokkuuteen ja kolmanneksi jäsenvaltioiden pitää itse voida valita politiikkaa ja minkälainen energiavalikoima halutaan, niin että se sopii heidän koolleen ja tarpeilleen. Kiitos. Kiitos. Nyt annan komissiolle puheenvuoron, herra Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Olen sitä mieltä, että energiaturvallisuus aihe tänään on erittäin ajankohtainen. Ukrainan tapahtumat nimittäin ovat näyttäneet, että tämä on erittäin ajankohtainen asia. Lisäksi energiaunioni keskustelu käy kuumana, joten tämä energiaturvallisuus keskustelu liittyy tähän tiiviisti. Kaksi huomiota niihin asioihin, joita on ollut tänään tapetilla. Ensinnäkin on tarpeellista, että pidetään energiaturvallisuus laajana konseptina ja se, että tässä on hyvä tasapaino näiden eri turvallisuuden pilarien välillä. Nyt olemme tietenkin Envi valiokunnassa ja on tärkeää, että pidetään mielessä vaihtoehtoiset energialähteet, uusiutuvat energialähteet liittyvät tiiviisti energiaturvallisuuteen. Lisäksi tämä käsite, sitten tämä käsite, tämä on erittäin laaja ja meidän tiedoksiannossa komissiossa tätä puolustettiin 2014. Siinä on havaittavissa, että nämä lyhyen aikavälin ratkaisut, joiden avulla oli puuttua kaasukriisiin, niin ensinnäkin tässä halutaan säännellä energiakysyntää. Tämä on tärkeä aihe. Toiseksi halusimme luoda hyvin toimivan ja integroidun sisämarkkina-alueen. Tämä myös liittyy, tämän osin usein tänään, lisäksi energiatuotanto on lisättävä Euroopan unionissa ja on kehitettävä energiateknologioita, on saatava useampia eri lähteitä ja parannettava energian tuonin infrastruktuureja ja lisäksi on puhuttava yhdellä äänellä ja on pidettävä oltava tiivis ulkopoli- energialiittyvä ulkopolitiikka. Nyt kun katsotaan energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä, niin tämä on asia, jonka komissio toivottaa tervetulleeksi. Me olemme sitä mieltä, että energiatehokkuudella on erittäin suuri tulevaisuus. Energiatehokkuus on nimittäin halvin energia, jos ajatellaan tältä kantilta. Varapuheenjohtaja Sefkovic äh, oli puhumassa ITRE-valiokunnassa, ja hän toi selkeästi esille sen, että meidän lähestyminen energiaunioniin ja energiaturvallisuuteen perustuu kolmeen ulottuvuuteen – kilpailukykyinen, turvallinen ja kestävä energiapolitiikka. Ja tässä hengessä me todellakin kiitämme parlamentin tekemää työtä tällä saralla. Kiitos paljon. Kiitos. Ja nyt esittelijä Kyllönen saa puheenvuoron. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille ja komissiolle. En halua lähteä tekemään poliittista käännytystyötä kenenkään kohdalla. Ymmärrän jokaisen tuskan sekä ympäristöllisesti että kansallisesti omien tarpeidensa mukaan. Mutta on selvää, että energiatehokkuuden osalta me voimme kaikki tehdä jotain. Ja ne toimet eivät todellakaan ole välttämättä kalliita tai vaadi meiltä äärimmäisiä ponnistuksia. Siksi haastankin meitä kaikkia jo tästä päivästä eteenpäin säästämään energiaa ja miettimään fiksuja ratkaisuja omassa elämässään. Sen me jokainen voimme tehdä. Ja se on yksi askel. On toki helppoa sanoa, että me ei voida tehdä mitään, tai niin, että kaikki maksaa paljon Tosiasiallisesti on muistettava kuitenkin se, että sekä hiili että öljy maailman tukemiseen käytetään tänäkin päivänä miljoonia ja miljoonia euroja ympäri Eurooppaa. Me voimme valita, tuemmeko me vaihtoehtoisia ratkaisuja, vaihtoehtoista tutkimusta, vaihtoehtoisia innovaatioita vai jatkammeko me samaan malliin syömällä kahta maapalloa, kahta planeettaa tai melkein jo kolmea planeettaa kerralla. Lähellä tuotettu energia mahdollistaa toisenlaisen tavan työllistää, mutta myös tavan tuottaa ja mahdollistaa ympäristöystävällisen energian rakentamisen. Fiksua energian käyttöä ei estä kukaan ja sitä voimme kaikki toteuttaa arjessamme. Tehdään yksi hyvä työ tänä päivänä ja parlamentaarikot etunenässä käyttämään energiaa järkevällä tavalla. Näin voimme saada myös energiaturvallisemman Euroopan. Kiitoksia kaikille ja tästä jatketaan. Ja sydämellinen toiveeni kaikille on, että ihan ainakaan 800 esitystä ei tulisi lisää, vaan päästäisiin vähän vähemmällä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Toivomme myös, ettei tarkistuksia tule liikaa. On muistettava, että tarkistukset on jätettävä 3. helmikuuta kello 12 mennessä. Envi-valiokunnassa. Tästä äänestetään 18. maaliskuuta. Seuraavaksi olemme siirtyä seuraavan aiheeseen. Ja kyseessä on lausuntoluonnos DV-valiokunnan mietintöön. ebola kriisin opetukset pitkällä aikavälillä sekä keinot vahvistaa kehitysmaiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriisin ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Me tiedämme, että Ebolan puhkeaminen oli eräs suurimmista ongelmista maailmassa terveyden kannalta viime vuosina. Meidän keskusteluissa Envivaliokunnassa tämän osi vieraiden kanssa käydyssä keskustelussa usein esille. Ja nyt Envivaliokunta on päättänyt kantakortensa kekoon tässä tämän mietinnön suhteen ja annamme kantamme DEVE-valiokunnalle. Nyt puheenvuoron saa juristi Abounds ja tämän jälkeen käymme tästä keskustelua. Olkaa hyvä. Yes, presidente, voi intentar hacer un... Se puheenjohtaja yritän nyt tiivistää näitä viimeisiä kuukausia ja käsitellä asiaa myönteisesti, koska EU on toiminut enemmän yhtenä rintamana tämän tyyppisessä tilanteessa. Ebola todettiin viime vuoden maaliskuussa. Virus oli saanut aikaan yli 2000 tapausta. Tämänkin epidemia on ylittänyt kaikki, erityisesti niin kuin hyvin tiedämme. Lääkärit ilman rajoja huhtikuussa varoittavat siitä, että tässä on kyse ennaltanäkemässä tilanteesta ja Euroopan komissio puhuu yli 20 000 tapauksesta ja yli kahdesta kuolemantapauksesta se on vaikuttanut moniin maihin kolmella mantereella. Tietysti erityisesti Läntisessä Afrikassa on kärsitty sillä alueella tautia juuri on ollut. Tämä on räätylyttävä urbaanitauti, ei pelkästään maaseudulla tapahtuva ilmiö niin kuin aikaisemmin, ja siitä on tullut kansallinen, aiheuttanut kansallisen hälytystilan kolmessa maassa Läntisessä Afrikassa samaan aikaan, ja lisäksi, kuten tiedämme, myös Afrikan ulkopuolella tarttumia, tarttumatapauksia on ollut näin YK turvallisuusneuvosto reagoi tilanteeseen ja perusten erityinen operaatio. Ra, siis viime huhtikuussa siis lääketilman rajoja varoittivat tästä sanovat, että tämä on ennaltanäkemätön terveydellinen kriisi kolmesta syystä, koska samanaikaisesti tapauksia oli eri alueilla, eri maissa ja se levisi varma, varsin nopeasti suuriin kaupunkeihin ja varsinkin virus oli todella aggressiivinen ja kuolettava. Epidemia oli täysin vailla va- kontrollia ja lääkärit ilman rajoja toimivat paikan paikalla, yrittivät auttaa hoitohenkilökuntaa. Oli siis aivan välttämätöntä massiivisesti toimia voosta käsin ja EU ja USA varsinkin antoivat rahoituksesta apua ja muuta apua alueelle. Se ei pelkästään rahaa, erityisesti lääkintähenkilökuntaa, sairaaloita ja ihmisiä voimavaroja, mutta tämä ei tässä kuitenkin ei välttämättä päästy luvauksista tekoihin ja kesällä tauti eteni säälimättömästi. YK julisti kansainvälisen hätätilanteen asiantiimolta mutta kuitenkin kans, kansainvälinen reaktio vieläkin odotettiin itseään ja puhuttiin koordinaatiosta, mutta ei toimittu kuitenkaan käytännössä paikan päällä. YK turvallisuusneuvosto syyskuussa julisti epidemian uhkana kansainväliselle rauhalle, mutta kansainvälinen yhteisö, ja on ikävä sanoa tämä, ei nähnyt asiaa näin ennen kuin tuli tapauksia myös Eurooppaan ja USAhan, ja silloin vasta hälytyskelta alkoivat soida mutta silloin tietenkin oli jo menetetty liikaa ihmishenkiä. Minun mielestäni kansainvälinen apu on tullut paikalle hitaasti eikä ole sopeutunut ö, alueisiin. Vaikka WHO on tehnyt hyvää työtä, sekin viivytteli liikaa eikä ottanut johtoasemaa tarpeeksi nopeasti asiassa. Ja WHO on täytyisi koordinoida ja yhdenmukaistaa tavallaan parametreja, joita käytetään, kun mitataan ja arvioidaan tulevien sairastapauksien Ebolan kohdalla tai muiden sairauksien kohdalla laajuutta. Ja Euroopassa pitäisi jakaa samat parametrit ja indikaattorit. Kansainvälinen apu oli ennen kaikkea rahoituksellista ja rakennettiin hoitoalueita, mutta ei juurikaan välitetty laitteistoa, ja siksi paikalla tapahtuva hoito oli lääkärien käsissä ja kansalaisjärjestöjen käsissä. Tietenkin Ebola voidaan juuria pois, mutta tarvitaan kuitenkin resursseja, ja mielestäni tähän ei ole vieläkään kun on pysty reagoimaan. Kaikkein tärkein haaste varmasti on se, että apu on joustavaa ja se sopeutuu epidemiaan, joka jatkuvasti muuttaa muotoaan. Tietysti eri maaseudulla ei ole riittäviä mm, laitteistoja tai paikkoja ja edelleenkin on tällaisia hajanaisia tapauksia, jotka pitäisi kuitenkin pystyä sairastapauksessa erostamaan, mutta ikävä kyllä alueella kukaan ei uskalla edes lähestyä naista, joka on synnyttämässä ja mutta on saisunut Ebolaan. Tarvitaan tiedottamista, mutta ei vain Afrikassa, täällä Euroopassa myös tarvitaan tiedottamista ja toisaalta äh, mahdolliset rokotet, niitäkään ei ole vielä tullut, vaikka ilmoitettiin Afrikassa että tutkimuksia oli tehty, mutta tämä tuli kaikki avasi myöhään myös. Komissio hyvä, hyväksyi äh, suuron määrän resursseja ja päätti tutkia Ebola. Se on ihan totta tehtiin myös tutkimusmatka läntiseen Afrikkaan, mutta uskon, että meidän kaikkien pitää oppia siitä, mitä tässä pääsee tapahtumaan. Ja näen tiettyä itsetyytyväistä siinä, että emme, olemme käyttäneet miljardi euroa tämän taudin hoitamisen koordinaatiokomission ja jäsenvaltioiden välillä ei ole ollut asianmukaisella tasolla ja pitäisi toimia paljon nopeammin ja tehokkaammin. Uskon, että EU tarvitsee uutta poliittista ja taloudellista suhtautumista Afrikassa. Ei kyse ei ole vain Ebolan vastaista taistelusta, vaan kaikista monesta muustakin. Meidän pitäisi olla joustavampia, kun reagoimme ja annamme apua. Kun ajatellaan viimeisimpiä uutisia, joita tänään olen saanut, se kaikki vahvistaa, että tauti on perääntymässä, mutta nyt ei ole vielä aika rentoutua, koska uusia tapauksia on myös Gineassa ja Sierra Leonessa ja myös Liberiassa tauti ei ole vielä valvonnassa ja on vielä sellainenkin mahdollisuus, että virus vielä muuttaa muotoon, niin kuin pasteurs on varoittanut Ginean, Liberian ja sellainen terveydenhuoltojärjestelmät ovat täysin romuttuneina tällä hetkellä. Ja WHO on varoittanut siitä, että varat, joita niillä on, päättyvät ihan muutaman viikon kuluttua jo. Vielä lopuksi unionin apu on tavallaan heijastanut unionin omaa heikkoutta. On totta, että jotkut EU-valtiot ovat toimineet paljon paremmin kuin toiset, ja toiset eivät ole riittävässä määrin toimineet, mutta uskon, että ryhmänä EU ei ole kyllä pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen asiallisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos paljon esittelijä. Seuraavaksi varjoesittelijöille Birgit Kolinlangen EVPltä. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Niin, herra puheenjohtaja, alkuun haluaisin kiittää esittelijää ja sanoa, että tämä teksti on sekä analyysi osaltaan ja opetuksiltaan hyvä. Sanen omaisesti todeta seuraava, että me voimme olla tyytyväisiä siihen, että tartunnan saaneiden määrä näissä kolmessa pahimmas, pahiten asiasta kärsivästä maasta pienentynyt ja me tiedämme, että Sierra Leonen matkustus ja rajoituksia on höllennetty tämän kuun puolen välin jälkeen, mutta meidän täytyy katsoa, minkälaisia virheitä on tehty aikanaan, mitä puutteita on ilmaantunut ja mitä voisimme tehdä jatkossa. Eli mitä meidän olisi tehtävä, jos tämän tyyppinen tai vastaavanlainen taudinpurkaus syntyy ja että tällainen katastrofaalinen reaktio ei pääsisi toistumaan. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä esittelijän kanssa sen suhteen, että lääkärit, vapaaehtoiset, tutkijat ja muut ovat todellakin oman henkensä kaupalla olleet paikan päällä auttamassa ihmisiä. Ja meidän tulisi katsoa juuri siihen, että minkälaisia uusia lääkeaineita voisi olla tarjolla. Kuten sanoin, niin maailma ei saa koskaan enää kohdata tällaista kriisiä, näin avuttomana. Meidän täytyy muistaa, että kriisitilanteessa on tärkeää löytää kestäviä ja toimivia ratkaisumalleja ja varmistaa parempi koordinaatio. Ja tässä yhteydessä ehdottaisinkin EU-Ebola-koordinaattorin nimeämistä. Tämä olisi hyvä komission ehdotus, mutta samalla olen kuitenkin sitä mieltä, että kansallisellakin tasolla tällaista kaivataan, jotta me saisimme viestintäverkoston aikaiseksi jäsenvaltioiden ja EUn välille ja varmistaaksemme koordinoidun lähestymistavan. Ja Envi on sitä mieltä, että meidän täytyy katsoa hygieniaa, puhdistusta, sanitaatti, saniteettitilat, jätehuolto, juomaveden käyttö, jätevesihuolto. Nämä asiat pitäisi myöskin ottaa lausuntoon mukaan. Mielestäni on tärkeää katsoa Euroopan kansalaisten terveys ja turvallisuus. Ja tästäpä syystä olenkin sitä mieltä, että tiedonvaihtoa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla tulisi vahvistaa. Lopuksi viimeisimpänä, mutta vähäi, ei vähäisempänä meidän täytyy muistaa, että liian monet afrikkalaiset saavat edelleen tartunnan ja meillä ei ole terveyden valvontaan liittyviä standardeja. Ja tästäpä syystä ehdottaisinkin että meillä on olemassa vähimmäisvelvoitteita olemassa niiden osalta, jotka palaavat Ebola-alueelta. Ja oikein paljon kiitoksia. Minä mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa yhteistyötä ja minä olen vakuuttunut, että tältä pohjalta saamme aikaiseksi erinomaisen asiakirjan. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi äh, Roisille, joka on SETDn varjoesittelijä. Kiitoksia. Aloittaisin kiittämällä esittelijää hyvin tehdystä työstä. Tämä on asia, joka on muuttunut paljon viime kuukausina. Meidän on saatava ajankohtaista tietoa, päivitettyjä kertomuksia ja meidän on myös päivitettyä meidän tietoja. Consideraciones generales. Tämä on yleinen kommentti ja sitten vähän konkreettisempia esityksiä. Nämä kaikki pyrkivät olemaan rakentavia. On totta, että on tehty erilaisia virheitä, niin kuin WHOkin on tehnyt, koska joskin vaiheessa tilanne ei ollut sellainen kuin tasin voitu toivoa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että mitä tulee yhteistyöhön ja synergiatarpeeseen täytyy kuitenkin tunnustaa nämä virheet, mutta silti ei pidä suhtautua niin kovin kielteisesti päinvastoin, jotta voidaan vastata sitten hyvin tuleviin haasteisiin. On totta, että YK aliarvioi taudin laajuutta. Vasta elokuussa todettiin, että tämä on hätätilanne kansainvälisesti ajatellen. Ja sitten laadittiin edistyssuunnitelma, jossa on kuusi, yhdeksän kuukautta, jonka aikana pitäisi pystyä hallitsemaan sairautta. Nyt olemme nyt on kulunut lähes kuusi kuukautta ja voimme sanoa, että epidemia on pitkälti kontrollissa ja näin ollen äh, toiminta elokuun jälkeen on ollut mielestäni tyydyttävää. Kun puhutaan EU-toimielinten toiminnasta, on totta, että reagoimme syyskuussa puolessa välissä sen jälkeen, kun YK ja WHO olivat toimineet, mutta niin kuin täälläkin on sanottu, täytyy tunnustaa, kuinka suuri panos EUlla on ollut. Se on paljon 500 miljoonaa euroa suurin piirtein. Haluan sanoa tämän kaiken, koska meidän täytyy vahvistaa eh, who kaltaisten järjestöjen toimintaa ja pitää koordinoida eri maiden välillä toimintaa, jotta voidaan taistella näin huomattavia haasteita vastaan alueet, jotka ne kipeästi tarvitsevat apua. Ja niin kuin jo sanoin, tarvitaan kriittistä analyysiä, mutta rakentavassa hengessä kuitenkin. WHO on tunnustanut virheensä, mutta äh, ja YK myös tammikuun ylimmässä kokouksessaan se on pitänyt vain kolme ylimääräistä kokousta. Ja tässä arvioitiin epidemiaa ja tunnustettiin, että olosuhteet olivat todella vaikeat ja erilaiset kuin tavallisesti on ollut tilanne epidemioiden kohdalla, jota on pyritty auttamaan. Tämä oli ensimmäinen kansainvälinen tämän tyyppinen taudinpurkaus lintuinfluenssan kanssa toimittiin myös, mutta ei samalla tavalla. Ja mm, YK on suositukset ovat sellaiset, jotka pitäisi kaikki ottaa huomioon tässä mietinnössä. Ensinnäkin pitää vahvistaa hälytysjärjestelmää WHOssa, täällä Euroopassa myös meidän täytyisi kanavoida apua ja tarkoitan kun järjestö, joka toi, koordinoi kaikkea toimintaa EU-ssa. Pitäisi myös muistaa, että meillä on jo Ebola-koordinaattori, humanitaarisen avun komission jäsen. Hän korosti myös sitä tarvetta, että pitää ottaa huomioon uudet lääkkeet, erityisesti väestön parissa, jotka ovat aivan erityisen haavoittuvaisessa tilanteessa, niin kuin tässä Afrikassa oli tilanne Ebolan kohdalla. Sitten kolmanneksi pitää korostaa sitä, että 800 miljoonaa euroa siihen, että voidaan juuria tämä mm, taudin purkaus kokonaan. Tartan, minä haluaisin vielä ottaa esille pari asiaa. Tarvitaan yhteistyötä kansainvälisessä toiminnassa niin, että tämä apu on myös tehokasta tämän tyyppisissä tapauksissa. Toiseksi terveys, terveydenhuoltojärjestelmä ei ole mikään luksuskysymys, koska jos, jos on pystytty toimimaan tehokkaasti joissakin maissa, niin se on johtunut juuri siitä, että terveys järjestelmä on vahva tai sitten ei. Siksi on erittäin tärkeää tehdä työtä terveydenhuoltojärjestelmien eteen, erityisesti maissa, joissa tilanne ei ole tarpeeksi hyvä. Mikä tilanne on nyt? Minä uskon, että on välttämätöntä laatia edistymiskertomus ja pyrkiä poistamaan sairaus Tällä hetkellä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että olemme toisessa vaiheessa, mitä tulee tartuntojen kontrolliin. Edessä on virus, joka leviää nopeasti ja se voi muuttaa muotoaan ja tartunnan saaneet välttämättä, välttämättä edes tiedä, että heillä on sairaus. Siksi meidän pitää pystyä toimimaan tehokkaasti ja estämään tartunnat. Nimittäin se on mahdollista, niin kuin asiantutkijat sanovat. Tähän on kaksi keinoa. Riittävät varat EUlla pitäisi EU pitäisi sitoutua tällaisen avustamiseen ja konkreettisesti olen vielä sitä mieltä, että sen lisäksi, että tämä on tällainen rahasto, niin 20 prosenttia kehitysyhteistyöavusta pitäisi käyttää perussosiaalihuoltoon. Ja aivan erityisesti pitäisi vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä näissä maissa. Terveydenhuoltojärjestelmä on sellainen, mitä voisimme analysoida täältä EU-sta käsin maakohtaisesti ja näin voitaisiin päättää, mitä pitää vahvistaa, mitä osuuksia pitää vahvistaa. Ja kolmanneksi rokote. Tällä hetkellä tiedämme, että meillä on ennak- alustavia lääkkeitä olemassa, mutta äh, on pysty rahoittamaan julkisin varoin rokotetta ja näin voidaan taata vastuu, sosiaalisen äh, vastuullisen lauseke. Meidän pitäisi varmistaa, että kaikkein haavoittuvaisemmat väestöryhmät saavat rokotteita käyttöönsä niin, että he saavat innovatiivista hoitoa, mutta olemme juuri tulleet Kiinasta ja meidän pitäisi pystyä lopultakin näkemään valoa, koska nyt Rokote on siis erittäin tärkeää, että lopultakin voimme juuri tämän sairauden pois. Odotamme tutkimustuloksia ja myös tuloksia tehokkuustutkimuksesta. Toivottavasti tästä saadaan varma, turvallinen äh, tar- äh, rokote EU-ssa ja kansainvälisessä yhteisössä pitää edelleenkin toimia, jotta voidaan poistaa Ebola, ja se tuntuukin, että se olisi mahdollista. Kiitos. Kiitos paljon ECR ja Pietsa Savoivuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelen esittelijää, mutta kuten aina kun eläväisessä tilanteessa laaditaan mietintöä, niin tilanne muuttuu ja tämä on hyvä pitää mielessä. Joten tilanne elää. Tutkimuksia tehdään myös sen suhteen, kuinka tätä epidemiaa vastaan voitaisiin taistella. Ja rokotetellaan kehittämässä. Lisäksi kliiniset tutkimukset ovat käynnössä, käynnissä Ebola-rokotteita varten, joten tämä on alati muuttuva tilanne. On tärkeää koordinoida EUn sisällä ja katsoa, mitä maailman terveysjärjestö tekee. On tärkeää poistaa Ebola, kuten me onnistuimme tekemään Ruton kanssa on autettava niitä maita, jotka eivät voi rahoittaa itse näitä rokotteita. No, on tärkeää antaa rahallista apua niille maille, jotka ovat tästä eniten kärsineet. On tärkeää, että saamme poistettua tämän taudin. Tätä voidaan tehdä myös Puuttumalla hygieniaan meidän on tehtävä mahdollisimman monesta immuuni im, Ebola-virukselle. Jälleen kerran minä haluan kiittää esittelijää. Olen sitä mieltä, että ponnistelut Ebola-viruksen poistamiseksi tulevat jatkumaan ja tämä tullaan tekemään koordinoidulla tavalla. Parlamentti tai komissio ei voi unohtaa, että kyseessä on erittäin köyhät maat, jotka kärsivät myös sisäisistä tai ulkoisista konflikteista. Meidän on ojennettava auttava käsi niin taloudellisesti kuin muullakin avun muodossa. Seuraavaksi Alde, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kannattaa ehkä myöskin muistaa uhreja ja heidän perheitään tämän kauhean sairauden kärsiviä. Meidän on opittava paljon asioista. Kuten täällä sanottiin, niin me olimme hitaita toimissamme, vaikka uhka Euroopalle on yhtä suuri nyt kuin aikaisemminkin, mutta meidän täytyy oppia tästä, jotta jatkossa voimme reagoida tilanteeseen nopeammin. Toivottavasti tämä oppimisprosessi on jo alkanut. Mitä tulee itse sairauteen, niin se on vaikuttanut tietenkin Länsi-Afrikan maihin suurissa määrin, koska siellä on kulttuurisia käytännön tapoja, joita pitää muuttaa radikaalisti. Eli miten vainajia käsitellään – Tämä on ollut melkoinen koettelemus, kun kulttuurillisia tottumuksia on pitänyt perheessä muuttaa. Ja tämä valistustyö on ollut aika lailla vaikeaa, mutta kyllä nyt tilanne on jo parempi. nämä uudet teknologiat ovat erittäin hyödyllisiä, eli puhelimitse muistutetaan esimerkiksi käsenpersuun merkityksestä. Näin voidaan olla yhteydessä ihmisiin 10-15 vuotta sitten tällainen ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Mitä tulee koerokotuksiin, niin mielestäni tämä on aivan harppaus oikeaan suuntaan, kuka se uskonut, että näin käy. Mutta se tar- on tarkoittanut hyvää yhteistyötä. Gen- Oxfordin Gena-instituutti teki ja tekee parka- parhaillaan malariaan ja tuberkuloosiin liittyvää tutkimustyötä ja tietyt järjestelmät, niitä testattiin kehitysmaissa ja niitä voitiin siirtää hyvin nopeasti myöskin Ebola-tutkimuksen ja tätä tutkimusta tehdään unionin rahojen avulla. Suuret yritykset eivät välttämättä halua panostaa pienten sairauksien tutkimukseen, mutta tämä EU-rahoitus on ollut keskeisellä sijalla, kun on yritetty saada näitä rokotteita kehitettyä. Toinen keskeinen sairauteen liittyvä aspekti on se, että suuret uhrit alkuun olivat juuri lääkintätyöntekijät. Liberiasta löytyy vain 51 lääkäriä, Sierra Leonessa on 6 miljoonaa ihmistä, mutta Ebola-kriisin alkaessa siellä oli vain 16 lääkäriä, joten lääkärit ja hoitajat joutuvat sitten kokemaan kovia. Mutta miksi henkilöstömäärä oli näin pieni. Ei siitä syystä, että koulutus olisi retuperällä, vaan koska he siirtyvät länteen töihin, joten meidän täytyy pyrkiä tukemaan paikallista lääkintäjärjestelmää, eikä toimia niin, että kaikki kykenevät lähtevät Eurooppaan tai muualle suurimpien palkkojen perään. Eli siinä onkin melkoinen haaste, kaksinainen haaste kehitysmaille. Me olemme tehneet virheitä muun muassa suurten sairaaloiden osalta. Suuret sairaalat eivät ole olleet niin hyödyllisiä kuin olisi voinut luulla niiden olevan. Varsinainen työ on tehty pienissä sairaaloissa, joten uudes, uusi teknologia on jännittävää. Minä näin nimittäin yhden hankkeen tälläkin viikolla. Eli puhelimitse annetaan pienille klinikoille tukia, ohjeita, sen suhteen, miten lääkkeitä ja lääkintälaitteita tilataan. Se on hieno asia, mutta mitä tulee sitten tähän perintöön, mitä voimme oppia tästä? Kyseiset maat ovat erittäin hankalassa tilanteessa. He ovat menettäneet ihmisiä ja myöskin työntekijöitä. Yritykset ovat joutuneet sulkemaan ovensa, jopa pienyrittäjät – pienkauppiaat ja jakeluverkoston edustajat ovat menettäneet henkilökuntaansa ja vuosia menee ennen kuin järjestelmä taas toimii. Mitä tulee rokkoon, polioon ja muihin, niin niihin liittyvät rokotusohjelmat on keskeytetty. Ja näidenkin sairauksien osalta, vaikka luulimme tilanteen olevan hallinnassa, niin tilanne on pahentunut. Ja sitten meillä on olemassa vielä orpojen ja muiden tilanne. He tarvitsevat pidemmällä aikavälillä apuamme. Ja meidän täytyy oppia tästä myöskin se, että kyse on ö, ikään kuin paikallisesta ilmiöstä. Slammit ovat omiaan ja oiva maaperää sairauksille. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta seuraavaa. Meidän täytyy katsoa, mikä on kaiken alku ja juuri syy. Sanottiin, että lihan syöminen olisi aiheuttanut tämän. Mutta monet Afrik- tai useimmat Afrikan maan kansalaiset tarvitsevat juuri tätä lihaa perusravinnokseen, ja tätä lihaa on siirretty jopa Euroopan alueelle suurin määrin. Ja täällä on sanottu, että Eurooppa on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki ja ehdottaisinkin nyt, että Laittoman lihan tuominen Eurooppaan on melkoinen uhka Euroopalle ja meidän täytyy oppia tästä aika lailla ja minä tulen laatimaan muutosehdotuksia näihin asioihin, mutta vielä kerran kiitoksia siitä, että saimme keskustella tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitos paljon. Enää Felper Chains seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos paljon esittelijälle tehdystä työstä. Arvostamme tätä. Haluaisin olla hänen kanssa yhtä mieltä siitä, että Afrikassa tehtyjen ponnistelujen ohella uusimmat who arviot osoittavat, että monissa maissa on ollut aukkoja viestinnässä, ehkäisytyössä ja leviäisemmin estämisessä. Lisäksi aukkoja on ollut terveysjärjestelmän valmiudessa. WHO on todennut, että tavoitetta ei ole vielä saavutettu sen suhteen, että kaikki maat, jotka ovat alttiita tartunnoille, niin että näissä olisi riittävä valmius vastata tautiin. Kansalliset järjestöt ovat toimineet esimerkillisesti. Lisäksi olisi hyvä mainita kansalaisjärjestöjä, jotka olivat etulinjassa taistelemassa Ebolaa vastaan. Halusin vielä lisätä erään asian tähän mietintöön, joka olisi hyvä ottaa suuremmin esille. Se, että virus on eristettävä, mutta potilaita ja lääkintähenkilökuntaa ei pidä eristää. He ovat alttiita erilaisille uhkille. Mikäli lääkintähenkilökunta saa tartunnan, niin heille olisi annettava riittävä hoito ja evakuoitava myös omiin kotimaihin, mikäli EU-maissa on riittävästi riittävät edellytykset puuttua Ebolaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, minähän esitin kysymyksen Ebolaan liittyen. Ja nyt haluaisin tietenkin kysy, kiittää esittelijää. Me olemme kolmen otteeseen viimeisten päivien aikana tätä asiaa käsitelleet AKT-yhteyksissä ja muissakin yhteyksissä, eli tämä on tärkeä aihealue. Mm, meillä on olemassa äh, mahdollisuus nyt oppia menneistä. Tietenkin asioita olisi voitu tehdä eri tavalla, mutta haluaisin katsoa asiaa positiivisessa hengessä. Meidän täytyy tietenkin Ebolaan liittyen oppia asioista, mutta me keskustelemme myöskin TBCistä ja ehkä jopa vaarallisimmista asioista, joten näistä asioista täytyy oppia ja tämä on minulle tärkeä asia. Onko meillä riittävästi varoja varattuna tähän valiokuntatyöskentelyyn? työskentelyyn? tai mm, virastotyöskentelyyn, sillä siinähän se ongelma piilee. Eli me olemme allekirjoittaneet aiheeseen liittyvän mm, päätöslauselman syyskuussa ja sanottiin, että tähän toimintaan täytyy varata riittävästi rahaa. 500 miljoonaa oli, mutta me tarvitsemme enemmän, joten miten puutumme tähän asiaan? Sitten pari lyhyttä kysymystä. Kysyn jo komissaarilta, eli meillä on olemassa paljon orpoja, ja tämä tarkoittaa melkoista virtaa äh, orpokoteihin, joten mitä näille orvoille on tapahtunut. Ja tietenkin meidän täytyy kiittää vapaaehtoisia ja myöskin jäsenvaltioita. Paljon on tehty, joten kiitos kuuluu kaikille. Me puhumme täällä puhustaassa vedestä ja käsien pesemisestä. Meidän täytyy tietenkin tukea näitä äh, kohdemaita mutta on tietenkin selvää, että kun vettä juodaan, niin sitä juodaan yleensä käsistä, mutta se edellyttää, että kädet pestään ennen kuin vettä juodaan. Kiitoksia. Kiitos. Paljon seuraavaksi Max Frenger saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Esittelijän lausunto on melko murheellinen, mutta minun on oltava yhtä mieltä sanotun kanssa ja minun on oltava yhtä mieltä myös puhui, muiden puhujien kanssa. Tosiasia on se, että tässä vaiheessa ECDC on viisi tiimiä, jotka työskentelevät Geneassa, jotka ovat kenttää epidemiologeja ja jotka yrittävät luoda paikallisia järjestelmiä, joiden avulla voidaan taistella tautia vastaan. Tämä ei ole helppoa. Lisäksi on myös muita ongelmia. Polttoaineita ei ole riittävästi, ei ole mahdollista päästä syrjäseuduille. Lisäksi ongelma, turvallisuus on ongelma. Kaikki meidän tiimit eivät välttämättä pääse syrjäisimmille seuduille. Tämä on ongelma, joka on vaikea ratkaista täältä käsin, mutta tämä on tosiasia. Positiivinen asia on se, että Afrikan unioni haluaisi tai on päättänyt perustaa afrikkalaisen tautien hallintakeskuksen. He ovat olleet yhteydessä merejärjestön ECDC ja meidän yhdysvaltalaisiin virkaveljiin. Euroopan rakenne saattaa olla nimittäin samanlainen tässä järjestössä, virastossa kuin mikä se olisi vaikkapa Afrikassa, kun kyseessä on suuri määrä itsenäisiä valtioita. Me olemme yhteydessä Afrikan unioniin EU-edustuston kautta ja toivon mukaan me pystymme auttamaan heitä perustamaan kestävämmän tavan hallinnoida tartuntatauteja. Erittäin paljon on tehtävissä ja haluaisin, että tästä otamme opiksemme. On helppo syytellä maailman terveysjärjestöä tai muita järjestöjä, mutta no, tämä on liian helppo ratkaisu. Eikä meidän tule tähän tyytyä. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Komission edustaja saa seuraavaksi puheenvuoron. Uh, thank you very much, Chair. Um, my name... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tohtori Philip ja teen työtä EKOssa lääkärinä. Arvostan kovasti sitä, että teemme rumin äh, tutkimuksia, mutta lääkärinä meidän pitää myös odottaa, että potilas todellakin on kuollut. Teemme Rumin avauksia. Äh, on valtava tarve strategiselle oppimiselle tästä kaikesta ja tätä pitää suorittaa ja tehdä samanaikaisesti. Olemme tehneet monia virheitä, erheitä ja jatkuvasti opimme näitä taktisia oppeja ja läksyjä, joita täytyy. Mutta niin kuin monet muutkin ovat korostaneet, epidemia jatkuu edelleen ja meidän täytyy keskittää ponnistelumme siihen, että voimme poistaa ja juuria taudin. Olen sitä mieltä, että jossain määrin ei tarvitse ruoskia itseään liikaakaan. Uskon, että EU ja komissio yleisesti ottaen ovat toimineet uskottavallakin tavalla ja se on niille ansioksi. Esimerkiksi Ekossa me rahoitimme päätoimia WHOta, punaista ristiä viikon sisälle, kun epidemia todettiin maaliskuussa DEFCO-kollegoilla on ohjelma jo liikkuvista laboratorioista. Nämä otettiin käyttöön paikan päällä Gineassa viikon sisällä. Me lähetimme EKn asiantuntijoita myös viikon sisälle kyseisiin tautimaihin. Me myös varmistimme rahoituksen ja yritimme säilyttää terveydenhuoltojärjestelmän Ebolan ulkopuolellakin. Tämä on vaikeaa ja kollegani Defkosta kertoo enemmän pyrkimyksistämme herättää henkiin terveydenhuoltojärjestelmä tulevaisuudessa EUn hätäapukeskus piti koordinaatiokokouksia viikkojen sisällä, ensimmäisten viikkojen kuukausien aikana ja laajensi toimintaa jäsenvaltioihin varsin nopeasti tämän jälkeen. Ja voin kertoa teille, että tällaisia yhteydenpitoja oli päivittäin ja useat jäsenvaltiot – ja kaikki pääosastot uskollisesti osallistuvat näihin koordinaatiokokouksiin heti epidemian alusta lähtien edelleenkin tekevät näin. Me, näihin kokouksiin pääsivät myös muut kumppanit kerran viikossa mukaan USA ja muut ja he ovat kumppaneita, jotka myös säännöllisesti osallistuvat koordinoimaan toimintaamme yhdessä kanssamme. EK ollaan myös toiminta, jota kutsutaan kansalaissuojelujärjestelmä. Näin maat, jotka tästä kärsivät, tai YK toimistot voivat pyytää materiaalista apua jäsenvaltioilta. Ja on järjestelmä, joka keskittää avun ja jäsenvaltiot ovat reagoineet anteliaasti ja antaneet materiaalista apua järjestelmän kautta. Olemme myös perustaneet huomattavin ponnistelun jäsenvaltioiden kanssa tällaisen merivaksijärjestelmän, jonka kautta kansainvälinen terveydenhuoltohenkilökunta ja humanitaarisen avunantajat voidaan evakuoida takaisin Eurooppaan, jos ovat saaneet tartunnan, eikä pidä unohtaa sitäkään, että kaksi jäsenvaltioistamme on johtoa asemassa kahdessa tartuntamaassa ja ovat tehneet valtavasti työtä siellä yrittäen padota epidemiaa. Lopuksi haluaisin mainita sen seikan, että me ja kollegat muista pääosastoista järjestimme jo 15. syyskuuta kansainvälisen konferenssin Ebola-epidemiasta. Suurin osa jäsenvaltioista osallistui, samoin kansainväliset kumppanimme. Me toistimme saman 12. joulukuuta ja olen varma, että nyt tiedättekin, että 3. maaliskuuta tulemme pitämään jälleen uuden kansainvälisen korkean tason konferenssin Ebola-epidemiasta ja tulemme siellä tarkastelemaan tulevaisuutta ja mitä voitaisiin tehdä, jotta voidaan auttaa maita elpymään ja normalisoitumaan. On monia monin kohdin emme toimineet yhtä tehokkaasti ja yksi sellainen alue, joka Minulle henkilönä, joka on yrittänyt koordinoida reaktiotamme ja toimintaamme, oli sitä mieltä, olin sitä mieltä, että tässä puuttuu jotakin, oli se, että meiltä, meillä ei ollut pysyvää elintä, jossa oli lääkäristä henkilökuntaa käytettävissä. ECDCn kollegojan vain 350 suurin piirtein USA vastaavassa elimessä on 1500, anteeksi 15 000 työntekijä. Kuten ehkä olette panneet merkille, Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta joutuivat kokoamaan yhteisen reaktiojärjestelmän. Ehkä tässä mielessä tästä voidaan nyt oppia jotakin ja pitää tarkastella hyviä e, e, ajatuksia muualla, mutta Ranska ja Saksa ovat laatineet tällaisen valkoisen kirjan, jossa käsitellään niin sanottua valkoinen kypärä mm, käsitettä. Siis on monia asioita, joita voidaan oppia ja asioita, joita pitää tarkastella. sen on ollut varsin hyödykästä. On tämä on hyödyllistä, mihin parlamentti on nyt ryhtymässä, mutta ei pidä unohtaa sitäkään, että tämä epidemia edelleenkin jatkuu. Ja nyt Tefkon kollegani voi kertoa enemmän eri toiminnoista. Kiitos. Si, allez-y. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Didier Verse, äh, TFK-pääosaston Länsi-Afrikan yksikön päällikkö. Äh, eli iso konferenssi järjestettiin, jossa DFK-pääosasto teki, pää, teki yhteistyötä YKn kanssa kolmessa maassa, jossa Evolla tavattiin. Nämä kolme maat, jotka ovat herkässä asemassa. He ovat juuri poistumassa kriisi- ja sotatilanteesta, jossa tilanne on erittäin tulenarka. Hallinnon puute tai huono hallinto. Huono hallintohan voi olla jopa huonompi ratkaisu. Niin tekevät sen, että terveydenhuolto ja koulutus ovat erittäin huonolla tasolla. Jotta tähän kriisin voidaan vastata ja siitä voidaan poistua kunnollisesti, niin me teemme yhteistyötä eri maiden hallitusten kanssa. Tämä on tarpeen. Lisäksi kansainvälisen yhteisön, Maailmanpankin, YK ja Euroopan unionin on tuettava Guineaa, Liberiaa ja Serrania myös pitkällä aikavälillä kansallisissa ohjelmissa. Euroopan kehitysrahastossa kehitetään huomiota siihen, että tästä kriisistä poistuminen on tärkeässä roolissa. Tässä kiinnitetään huomiota koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka tätä asiaa hallinnoidaan. Tässä maat erittäin herkässä tilassa. Ja Eulan kriisin jälkeen nämä toimet ovat nyt linjassa kehityspolitiikan kanssa komission Euroopan, alo- Euroopan komission aloitti juuri myös rahallisen tuen välittömästi, sillä tämä kriisi on aiheuttanut erittäin suulia kulueriä ja tämä mm, on uhaksi näiden maiden olemassaololle se, että ollaan siinä tilanteessa, jossa oltiin Keski-Afrikan tasavallassa, jossa valtio katosi kokonaan, niin oli vältettävä me haluamme, että nämä valtiot voivat jatkaa olemassaoloaan, joten me autamme valtion rahatilannetta 2014 Ebola-kriisin jälkeen. Liberia sai 30 miljoonaa euroa ja Sierra Leone sai 22,6 miljoonaa euroa suoraa tukea. Lisäksi meillä on terveysasiantuntijoita, jotka ovat paikan päällä, jotka työskentelevät paikallisten hallitusten kanssa. Näissä maissa ei ole välttämättä terveydenhuoltojärjestelmiä, mutta asiantuntijoiden tehtävä on auttaa maita parantamaan terveydenhuoltoalaa ja strategiaa siten, että kiinnitetään huomiota Ebolan kriisiin. Jäsenvaltiot, kuten Iso-Britannia, rahoittaa toimia Sierra Leoneessa ja Yhdysvallat ovat tukeneet Liberiaa. Asiantuntijoita saapui juuri kriisialueelta ja nämä kertoivat orpojen tilanteesta. Varoja on valjastettu jo käyttöön. Tässä on HAR-hanke, jonka, jossa vaikutetaan nimenomaan kiireellisiin hätätilanteisiin ja kehitysapuun. Tässä on, ollaan helpottamassa kansalaisjärjestöjen toimintaa, jotka ottavat orpoja Gineassa. Koordinaatiota on toki parannettava. Tässä oli se ongelma, että humanitaarista apua ja lääkäreitä oli ja terveydenhuoltohenkilökuntaa oli lähetettävä kentälle välittömästi. No, tämän sanottua, niin minun on sanottava, että Sante Eko ja Defko pääosastot komissiossa työskentelivät yhdessä siten, että asiaa pystyttiin lähestymään kokonaisvaltaisella tavalla, siten että kriisiin pystyttiin vastaamaan niille tiedoilla, jotka oli käytettävissä eri ajatus. Tässä on käytetty eri työkaluja ja niiden ajatus on hieman porrastettu, mutta nämä ovat kyllä pitkän aikavälin välineitä. Ja ylempää osalta sitoutunut työskentelemään asian parissa vuoden 2020 asti. Kiitos. Seuraavaksi esittelijä saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää äh, kaikkien kollegojen lausunnoista ja ECDCtä ja komissiota ja kiittää myös sihteeristömme tekemästä työstä. Mm, nyt kun arvioidaan äh, sitä, miten komissio ja EU-kokonaisuus on toiminut, samoin jotkut jäsenvaltiot, koska nyt tämä epidemia on suurin piirtein kontrollissa, pitää varmistaa, että se mitä on luvattu todellakin päätyy paikan päälle. Ja kun ajatellaan tätä paikalla olevaa näkemystä, mutta meidän pitäisi suhtautua asiassa rakentavasti rakentavassa hengessä ja se on erittäin tärkeää. Monet ottivat esille monia ehdotuksia, kun olette ministeri varsin asian, asiallisia. Puhuttiin koordinaatiosta, informaatiosta, tiedottamisesta. Olisi sellainenkin ehdotus, että luotaisiin tällainen koordinaattori Ebolalle jolla olisi todellakin valtavasti työtä. Ja jos se Ebola ole, niin varmasti sitten on muita sairauksia, joita aina syntyy. Ja siksi tämä oli mielestäni hyvä tehdä viittauksia myös muihin sairauksiin, jotka tappavat vieläkin enemmän kuin Ebola Afrikassa ja meidän pitää pystyä auttamaan niidenkin vastaisessa taistelussa. Uskon, että on erittäin tärkeää, että koordinoidaan tehokkaammin EUn ja maailman terveysjärjestelmän välillä toimintaa. Minä puhuin siitä, että yhdistettäisiin parametreja, mutta uskon, että voitaisiin tehdä vielä paljon enemmänkin. Ja niin kuin alussa sanoin, täytyy tunnustaa myös WHOn tekemä työ samoin muiden järjestöjen työpaikan päällä. Tietysti lääkäri on yksi tällainen rakentava, rakentavassa hengessä toiminnan ihan ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan valmistautua tulevaisuuteen ja vieläkin monimutkaisempiin tilanteisiin. Ja Euroopan komissio käsitteli asiaa syvällisemmin kuin minä pystyin. Tietysti on kaukaisia alueita, joilla on todella vaikea toimia ja edes päästä sinne. Tiedätte tämän varsin hyvin ja samanaikaisesti kriisit ja konfliktit monissa näissä maissa eivät mitenkään auta. Mutta uskon, että siltikin tarvitsemme jotakin enemmän ja meidän täytyy pystyä parempaan ja enempään. Paljon tehdään niillä välineillä, joita on, mutta tarvitaan myös uusia välineitä ja meidän pitää yrittää sitä, että EU toimisi joustavammin ja nopeammin tarvittaessa. On tärkeää arvioida tilannetta kolmessa sairaudesta, sairaudesta eniten kärsineessä maassa. On myös tärkeää, että arvioinnista siirrytään nopeasti toimintaan paikan päällä. Sitten täytyy pystyä eristämään virus, sehän on aivan ratkaisevan tärkeää ja pitää kiinnittää huomiota äh, alueissa ovat eriten uhanalaisen, pitää ottaa huomioon naiset, orvot, ne ovat kaikki tärkeitä kohteita. Ja, kun, kun ja tietysti pitäisi pystyä auttamaan alueiden terveydenhuoltojärjestelmät, että ne olisivat vahvempia ja näin pystyttäisiin luomaan myös uusia välineitä, jos tästä valiokunnasta käsin pystymme vaikuttamaan siihen, että saadaan aikaan vahva suunnitelma, niin se olisi hyvä. Kiitos. Merci, euh, monsieur le rapporteur, pour avis. Kiitos esittelijälle ja kiitos puhujille laadukkaista puheenvuoroista. Tarkistukset on jätettävä 10. 10. mennessä. Tästä äänestetään 26. päivä. Ää, ja Seuraavaksi siirrymme kohtaan 20. Eman ja komission kanssa käytävä keskustelu kliinisestä testauksesta. Tässä on Viktor Petelisen, toi Viktor Petelisen aloite ja hän saakin välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Kyse on nyt siitä, että joulukuussa saatiin tietoon, että GFK Bioscience-yritys on toteuttanut Intiassa kliinisiä tutkimuksia ja silloin rikkonut huomattavassa määrin käytännössääntöjä vastaan. Mehän tiedämme, että ei vasta Vilmotsin mietinnön hyväksymisen jälkeen, vaan jo aikaisemminkin tilanne on ollut sellainen, että kliiniset tutkimukset silloin kun ne jonka tarkoituksena on johtaa Euroopan unionissa lääkeaineen hyväksymiseen, niin niiden täytyy olla vaatimusten mukaisia, mutta me olemme havainneet, että näin ei aina ole, joten jo noin kolme vuotta sitten valiokuntamme keskusteli kliinisestä lääketutkimuksesta kolmansissa maissa ja vaadimme komissiota olemaan tarkkaavaisempi. Paras aseemme taistelussa näitä petoksia vastaan on luvan mitätöinti niin kuin viime perjantaina lääkevirasto myöskin päätti. Kyse ei ole kaikista tuotteista, silloin jos kyse on ollut puutteellista kliinistä tutkimuksista, vaan niiden tuotteiden osalta, kun kyse on rinnakkaisvalmisteista. Silloin on tietenkin tarjolla eri valmisteen rinnakkaislääkkeitä, ja ne jotka ovat toimineet petoksen mielessä, niin heiltä on poistettu myyntilupa. Haluaisin kiittää EMAa ja komissiota ja toivoisinkin, että he toimivat tämän suosituksen pohjalta. Me tietenkin saamme nyt tietoa taustasta, mutta yksi kysymys kuitenkin komission suuntaan ja myöskin EMAn edustajalle. Kun katsotaan EMAn lausuntoa, niin siellä todetaan, että kansanterveys ei ollut uhattuna, siis potilaiden terveys ei ollut uhattuna. No, sitten herääkin kysymys, miksi tällaisia kliinisiä tutkimuksia toteutetaan. Tutkimuksia toteutetaan vain ainoastaan tarpeen vaatiessa selvitettäessä tärkeitä seikkoja. Ja jos vääränlaiset tutkimukset eivät johda minkäänlaisiin seurauksiin, niin herääkin kysymys, että miksi tällaisia tutkimuksia ylipäätään toteutettu. Mutta minä uskon, että komissio voi lausua tähän liittyen muutama sanasen. Kiitoksia. Monsieur Peter Kiitoksia, herra Liise. Nyt puheenvuoron saa herra Riis, joka jo on terveyden pääosastosta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että saimme tulla paikalle tänään. Meillä on kaksi esitystä. Toinen komissiosta yritän keskittyä parempiin äh, kehyksiin, joiden avulla pyritään tarttumaan tällaisiin tilanteisiin ja kollegani sitten syvällisemmin käsittelee, käsittelee tekemämme työtä. Joten alkaisin tärkeästä asetuksesta, joka meni tämänkin parlamentin läpi. Se hyväksyttiin viime vuonna huhtikuussa. Se on antanut meille uusia sääntöjä ja puitteita työllemme on muutamia tärkeitä päätöksiä, joita olemme tehneet. Ensin pääsimme keskittää hakemukset e, nettiportaalin kautta. Se on kaikissa jäsenvaltioissa käytettävissä. Ja etisessä komiteossa sitten kaikki asiakirjat välitetään, jotka on mainittu liitteessä. Ne on selkeästi määritelty asetuksessa kielestä päättää jokainen jäsenvaltio itse meillä on tällainen kohdannut mekanismi, tulee monikansallisiin kokeisiin. Nämä kokeet, kokeita tehdään teollisuus, mutta myös akateemisissa maailmassa yliopistoissa. Sitten kriittisen tärkeä väline, jota nyt työstämme, on EU-portaali ja tietokanta. Niitä kehitetään EMAN johdossa yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa – Tämä työ jatkuu ja on meneillään. On erilaisia työryhmiä, jotka valmistelevat portaalia, mutta myös on julkisia kuulemiskierroksia. Pari viikkoa sitten päädyttiin tätä kautta muutamiin tärkeisiin sääntöihin. Asetuksen tai välineen soveltaminen on tärkeää ja toivomme, niin kuin EMA viimeksi meille kertoi. Todennäköisesti tämä kaikki viedään loppuun 2016 vuoden lopusta 2017 vuoden alussa. Tästä riippuu myös uusien sääntöjen käyttöönotto. Tärkeä kysymys, joka tuli jo esiin herra Liisen puheenvuorossa, on, että kun näitä kliinisten tutkimusten tekeminen, sponsorit ja tutkijat, pitäisi varmistua siitä, että tutkimuksia tehdään tutkimussuunnitelman mukaisesti, joka on tiedossa The principle of good clinical... hyvän, hyvien kliinisten käytäntöjen periaatteiden mukaisesti GCP-lyhennelmää käytetään. Sen nämä määritellään kansainvälisesti, nämä standardit, ja niistä on maailmanlaajuisesti sovittu. Nyt tullaan sitten tietojen välittämiseen ja antamiseen. Jos ajatellaan asiaa EUn ulkopuolella, teknisten kokeiden täytyy vastata sääntöjä, joita käytetään, jotka, ovat, jotka pätevät myös EU-ssa, mitä kompromisseja tehdä. Tutkimukset täytyy rekisteröidä WHO tunnustetussa rekisterissä tai tiedot pitää julkaista alan lehdistö, jotka valvovat näiden tutkimusten ja tietojen laatua, mitä tulee tietoihin, joita saadaan klinisestä tutkimuksista markkinoinnin yhteydessä tutkimuksissa EUn ulkopuolella, niiden kohdalla pitää varmistaa, että ne täyttävät standardit, hyvän kliinisen koke, kliin, hyvä, kliinisen käytäntöä vastaavat standardit ja ovat samoja kuin EUssa on käytössä. Täytyy toimia myös tiettyjen eettisten periaatteiden mukaisesti. Jälleen on erittäin tärkeä kysymys, joka liittyy jo tämänhetkiseen asetukseen. En puhu nyt tästä tulevasta asetuksesta, vaan olemassa olevasta sitten, miten voimme valvoa kaikkea tätä, koska juuri tämän takia tulemme keskittymään eri välineisiin, joita meillä on. Kun tutkitaan, tarkastetaan kliinisiä tutkimuksia EU-ssa ja kolmessa maissa, niin näitä tutkimuksia jäsenvaltiot tekevät. Meillä ei ole mitään EU-elintä tekemään tätä, vaan tässä luotamme jäsenvaltioiden kapasiteettiin. Ne antavat sitten tietoa EUn tietokantaan kun aikovat tutkia jonkun kohteen, tutkimuksen on valmisteilla. EMA sitten koordinoi tarkastuksia, jotta käytetään sitten tehokkaammin myös voimavarojen hyväksi. Kyse on myös kapasiteetti, kuinka paljon meillä on tarkastajia, tarkastajia käytössä EU-valtioissa tällä hetkellä. Ja tarkastusraportit myös liitetään EU-tietokantaan. Yritämme myös sitä, että kahdenkeskisissä kokouksissa kolmansien maiden kanssa, niin kuin viime lokakuussa oli kahdenkeskinen kokous Kiinan kanssa, ja aiomme ottaa näitä kysymyksiä kahdenkeskisissä kokouksissa Intian kanssa huhtikuussa. Tästä päivämäärästä on jo päätetty. Eman kohdalla olemme selittäneet, miten me pystyimme jäljittämään tietyn laboratorian toiminnan GVK-nimissä Intiassa. Niin haluaisin vielä korostaa sitä, että työ lähti liikkeelle johtuen ranskalaisen tutkimus, ranskalaisen tutkimustuloksista, mutta komissio tässä oli varsinaisen moottorina ja jatkossakin tulemme käsittelemään tätä tapausta. Mitä tulee sitten unionin harjoittamaan valvontaan, komissio uudessa järjestelmässä komissio valvoo järjestelmiä jäsenvaltiot kolmannet maat ovat mukana. Tämä on uusi tapa toimia. Jo nyt meillä on ollut tällainen järjestelmä käytössä. tarkastetaan kolmansia maita, miten ne toimivat. Meillä, mielestäni nyt ei, me täytyy aika hyvin valmistaudumme jäsenvaltioiden kanssa ja koordinoimme kaikkia raportteja ja, ja ne ovat sitten julkista tietoa ja ne on tietoon saatavissa vielä lopuksi. Viimeinen kalvo, unioni. Me, meillä on myös Irlannissa toimiva elintarvike- ja eläinlääkintävirasto. Se ei käsittele vain elintarvikekysymyksiä, vaan myös lääkinnällisiä laitteita, niin kuin te ehkä tiedätte. Myös API on äh, tärkeä taho ja me toivomme, että tästä on apua myös kliinisissä kokeissa. Aloitimme neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa, mutta se tärkeää on, miten asiassa edetään. Onko tämä erilainen kuin tämä CHMP harjoittama valvonta? Annan nyt puheen, annan puheenvuoron tässä vaiheessa kollegalleni. Allez-y, donc monsieur le docteur euh, Olkaapa hyvä. Eman edustaja, lääkäri Schöner, olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you. Hyvää iltapäivää. Kiitokset tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne tästä aiheesta täällä tänään. Haluaisin kertoa teille näiden kliinisten tutkimusten tilanteesta ja myyntilupahakemuksista. Sitten katsotaan, miten näitä tutkimuksia tarkastetaan ja sitten rinnakkaisvalmistekysymystä. Sehän liittyy tähän niin GVK-tapaukseen. Kerromme, miten näitä bioekvivalenssitutkimuksia toteutetaan ja miten sopimustutkimuslaitokset valitaan. Nehän toteuttavat näitä tutkimuksia. Ja sitten itse GVK-tapaukseen ja tähän lausuntopyyntömenettelyyn ja sitten kerron vielä jatkotoimistamme. Mitä tulee kliinisiin tutkimuksiin, jotka esitetään EMAlle, niin ne ovat yleensä innovatiivisia tuotteita. 10-100 kliinistä, tutkimusta tarvitaan ja tuhansia potilaita – jokaisen myyntiluvaa, myyntilupahakemuksen tueksi. EMA ehkä saa vain muutamia rinnakkaislääkehakemuksia, ehkä 1-3 kliinistä tutkimusta tarvitaan ja ehkäpä niihin liittyy aina tapauskohtaisesti noin 24 henkilöä. Yleensä nämä geneeristen tuotteiden hakemukset jätetään jäsenvaltioille kansallisen järjestelmän kautta tai vastavuoroisen tunnustamisen tai hajautetun järjestelmän kautta jäsenvaltioiden sopimalla tavalla. Ja kuten täällä komission edustaja tässä sanoi, itse tutkimukset toteutetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tarkastajien toimesta, joiden kanssa EMA tekee tiivistä yhteistyötä. Tässä taas näette tietoa näistä laajoista klinisistä tutkimuksista – joita Imalle on esitetty. Tässä näette nämä vihreät alueet, eli kyseessä ovat ne maat, joissa, joista potilaita on rekrytoitu näihin kliinisiin tutkimuksiin. Tutkimukset osoittavat, että noin 35 prosenttia potilaista äh, haetaan Pohjois-Amerikasta, Kanadasta, 37 prosenttia Euroopasta ja loput muualta 9 prosenttia latinalaisesta, Amerikasta 2,5 prosenttia, Afrikasta 4,7 prosenttia, Venäjältä 9,5 prosenttia, Kaakkois-Aasiasta. Mitä tulee Intian tutkimuksiin, niin niiden osuus on noin 2,12 prosenttia, mutta palaa vielä tähän rooliin toisessa yhteydessä silloin, kun kyse on bioekvivalenssitutkimuksesta. Tässä näette saman tiedon aikajanalla 2005-2013. Tämä keltainen viiva tässä alalaidassa kuvastaa Euroopan unionin ja Pohjois-Euroopan, Pohjois-Amerikan ulkopuolelta rekrytoituja potilaita sininen viiva EU ja vihreä Pohjois-Amerikasta rekrytoituja potilaita. Eli vuosi vuodelta nämä määrät vaihtelevat, mutta viimeisten vuosien aikana kasvuluvut ovat olleet suhteellisen pienet ja ehkäpä tässä niin kuva kertoo, että viimeisen vuosikymmenen aikana me olemme saaneet paljonkin tietoa noin 1,2 miljoonalta potilaalta viime vuonna. Ehkä 200 000 tietoa annettiin tähän mukaan. Ja noin 100 000 tutkimuskeskusta 107 maassa on käytössä ja me tiedämme, että näissä keskuksissa tehdään muutamia tutkimuksia, mutta se tarkoittaa käytännössä kuitenkin huomattavaa tutkimuskeskusmäärää ja 300, 635 äh, myyntilupahakemusta hakemusta on esitetty ja myöskin myyntiluvan laajennushakemusta. Ja me olemme tarkastaneet myöskin 419 tapauksessa näitä hyviä kliinisiä tutkimustapoja. Täytyy muistaa, että samana aikana on toteutettu myöskin 5000 tarkastusta mukaan luettuna nämä 419 ja näihin viiteen tuhanteen kuuluu eman toteuttamat tutkimukset että myöskin bioekvivalenssitutkimukset EUn alueella ja unionin rajojen alkueella, äh, alueella. Ja tärkeänä asiana todettakoon, että kyse on EUn sisäpuolella tapahtuvasta toiminnasta, sillä Euroopan unionin täytyy varmistaa, että tutkimukset toteutetaan määräysten mukaisesti. Ja täytyy varmistaa, että Eurooppa toimii edelläkävijänä. Tässä näette, miten hyvien tutkimustapojen mukaisesti on toimittu tässä. Lähdetään liikkeelle vuodesta 2000 ja vuoteen 2014. tämä kertoo ensinnäkin sen, että tut- tarkastusten määrä on kasvanut huomattavassa määrin vuosien saatossa. Toisaalta tästä on luettavissa, että Euroopan unionin ulkopuolella toteutettavat tutkimukset on suurin osuus sitten Yhdysvalloissa tapahtuva tutkimus ja noin 50 prosenttia kaikista tutkimuksista vuonna 2014 toteutettiin unionin tai Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolella suurin osa Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Venäjällä ja Afrikassa. Me jatkamme tällä tiellä ja näin tähän kansainväliseen ulottuvuuteen, kuten olette jo nähneet näiltä kalvoilta. Ja tarkastusten määrä on kertonut sen, että unionin ulkopuolella tapahtuva EU-toteuttama tarkastusmäärä kasvaa. Me olemme tehneet yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa, komission ja myöskin komission kanssa, Kiina, Yhdysvallat, Venäjä, siellä yritetään varmistaa hyvän kliinisen tutkimustavan tutkiminen ja myöskin hyvät valmistusmenetelmät. Me yritämme myöskin välittää tietoa näistä tutkimustuloksista ja parantaa toimintamahdollisuuksia. Unionin ulkopuoliset tutkijat niissä maissa, joissa to- toimitaan hyvinkin aktiivisesti, siellä toteutetaan EMAN valmistelevaa koulutusta me teemme myöskin tiivistä yhteistyötä sen suhteen, että tarkastelemme, minkälaisia huonoja tuloksia on syntynyt, ja nämä tiedot välitetään myöskin Yhdysvaltain viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille, ja he taas kertovat meille, mikäli he ovat jotain äh, maininnan arvoista selvittäneet, ja se saattaa johtaa muun muassa lupien äh, epäämiseen. Me teemme tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevalvontaviraston kanssa. Jos katsotaan Yhdysvaltojen ja unionin toimintakykyä ja me haluamme varmistaa, että me emme tee pälkäistä työtä, vaan käytämme olemassa olevaa tutkimustietoa tehokkaasti hyväksi. Mutta jos huomataan, että jotain, joku mättää, niin sitten tietoa vaihdetaan, mutta vaihdetaan myöskin mikäli jotain hyviäkin tuloksia on löydetty. Ja mitä tulee generisiin lääkeaineisiin, niin me olemme tehneet laajempaakin yhteistyötä FDAn kanssa Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on äh, jakaa tietoa muun muassa äh, tarkastussuunnitelmiin liittyen ja teemme myöskin jatkossa tiiveempää yhteistyötä FDAn kanssa. Tämä on erittäin tärkeää Eli tarkoituksena on rakentaa maailmanlaajuinen luettelo näistä eri tutkimuskeskuksista ja katsoa, minkälaisia hyviä ja huonoja tuloksia on tutkimuksessa saatu aikaiseksi. Tarkoituksena on nostaa sitten tätä yhteistä standarditasoa. Ja kuten jo sanoin, niin koulutustoimintakin toteutetaan ja haluaisin korostaa, että me teemme yhteistyötä myöskin unionin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Venäjä, Latinalainen Amerikka ja niin poispäin ovat yhteistyökumppanin listallamme. Me olemme aloittaneet myöskin viime vuonna online-koulutuksen uusille tarkastajille ja tiivissä yhteistyössä Ranskan viranomaisten kanssa. Heillä on olemassa bioekvivalenssiin liittyvää asiantuntemusta. Siihen liittyen on toteutettu erityiskoulutusta, eli tarkastajia koulutetaan ja yhteistyössä tietenkin WHOn kanssa. Miksi nämä kliiniset tutkimukset ovat tärkeitä ja miksi niitä ylipäätään toteutetaan? Kun puhutaan geneerisistä lääkkeistä, niin ne ovat kopioita ja niitä markkinoidaan, kunhan alkuperäisen tuotteen my- mm, yksin oikeus myyntilupa on päättynyt. Yleensä generisiä lääkkeitä tutkitaessa käytetään 1-3 bioekvalistista tutkimusta ja käytetään yleensä tervetään vapaaehtoisia ja käytetään hyväksi myöskin alkuperäisen lääkkeisiin liittyviä tietoja. Tarkoituksena on vain varmistaa, että farmokineetiikkatiedot ovat yhtälaisella tasolla suhteessa alkuperäiseen lääkkeeseen. Tällaiset tutkimukset sisältävät yleensä, tai niihin liittyy 24 tervettä vapaaehtoista, jotka ensivaiheessa käyttävät alkuperäistä lääkettä ja toisessa vaiheessa sitten geneeristä lääkettä tai päinvastoin. Ja sitten tehdään tutkimuksia säännöllisin välein ja katsotaan niin sanottua veritasoa ja katsotaan minkälainen ero näiden tuotteiden välillä on. Tarkoituksena on varmistaa, että lääkkeet ovat vertailukelpoisia vastaavanlaisia. Ja näin täytyy lainsäädännön mukaan myöskin tehdä, eli tarkat menettelytapatiedot tähän liittyen on olemassa. Ja sitten herää kysymys, ketkä näitä toteuttavat yleensä. Näitä toteuttavat niin sanotut sopimustutkimuslaitokset, ne ovat erikoistuneita yrityksiä, jotka, joilla on omat klinikat siellä. Nämä verinäytteet otetaan ja vapaaehtoisten terveystarkoitukset toteutetaan alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa – ja missä myöskin itse lääkeaineita tutkitaan tarkemmin sekä alku- ja loppuvaiheessa. Nämä geneeriset lääkkeet, niitä myydään, niin tietyillä yrityksillä voi olla ö, samaan tuotteeseen liittyviä muu, myyntilupia, eli ne ostavat valmistajalta nämä samat tuotteet, mutta ne vain sitten pakataan eri pakkauksiin ja myydään sitten Saksassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla. Eli myyntilupia voi olla eri yrityksillä, mutta varsinainen myytävä tuote on sama ja siinä pohjalla on sama ekvivalentti tutkimus. Eli tässä käytetään kerrannaisvaikutus. Mutta sopimustutkimuslaitokset eivät itse saa näitä lupia itselleen – me teemme riskipohjasta tutkimusta, katsomme milloin tutkimuksia tarvitaan, otetaan huomioon aikaisemmat tutkimukset, Eli mikäli tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy paneutua tähän tutkimuslaitokseen, ja jos menneisyydessä on ongelmia ilmaantunut, niin sekin voi olla syy lisätutkimuksen toteuttamiseksi. Ja tutkijat katsovat myöskin näitä veritaso kysymyksiä ja muita, ja jos silloin ilmenee jotain epäsäännönmukaisuuksia, niin siltäkin pohjalta voidaan lähteä tutkimuksia toteuttamaan. Mitä tulee näiden tutkimusten toteuttamiseen, niin vastuussa ovat ensisijaisesti toimiksiantajat tai myyntiluvan haltijat tai joku muualla maailmassa toimiva myyntiluvan omistaja, mutta haluaa sitten näitä tuotteita myytävä myöskin Euroopan unionin alueella. EMA ja jäsenvaltiot ovat tehneet viime vuosien aikana tiivistä yhteistyötä ja katsoneet, mitkä sopimustutkimuslaitokset näitä tutkimuksia tekevät. Ja priorisoidaan juuri niiden laitosten tutkimusta, jotka tekevät laajemminkin tätä tutkimustyötä unionin alueella. Ja Kun katsotte tätä, niin tässä näette, kuinka paljon bioekvivalenssitutkimuksia on tehty. Useimmiten niitä on tehty Intiassa 105, 143 kaiken kaikkiaan. Nämä muut liittyvät innovoiviin tuotteisiin. Italia, Kanada, Romania ja Saksa. Seuraavilla sijoilla, mitä tulee Saksaan, niin näette, että toisin kuin Intiaan, niin Saksassa on toteutettu tuhat tutkimusta vain 19 BE-tutkimuksiin liittyen. Useimmat Saksassa toteutetut tutkimuksista liittyvät innovoivin tuotteisiin. Eli me olemme toimineet hyvin laaja-alaisesti ja suurin osa tutkimuksista, 105 Intiassa, Sitten mitä tulee GVK-tapaukseen, Geveco Biosciences on yritys, joka toimii e, Intiassa ja se on hakenut myyntilupaa generisille tuotteille – Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että EKG-tutkimuksia on vääristelty. Tarkoituksena on varmistaa näiden tutkimusten jälkeen, että kokeilat ovat edelleenkin hyvässä kunnossa ja terveitä. Mutta äh, tässä on tapahtunut nimien muuttamisia. Ehkäpä tässä on syynä on se, että välttämättä kaikkia tuloksia ei ole kirjattu ja nämä ongelmat ovat peräisin jo vuosilta 2008-2014 ja siihen liittyy monia GVKn toimijoita. Esiket eivät ole mukana tutkimuksessa vaan tarkoituksena on katsoa itse tutkimustoimintaa mutta ongelmat tarkoittavat sitä, että luottamus klinikan toimittavan työn laatuun on heikentynyt Samanaikaisesti toteutettiin myöskin Quebecon laboratorioiden tutkimusta Ukon taholta, mutta se ei osoittanut, että olisi mitään systemaattisia ongelmia olemassa. Kyse on klinikan ongelmista, jotka aiheuttavat luottamuspulaa, mutta me emme tarkkaan tiedä, millä tavalla tämä vaikuttaisi lääkkeiden käyttäjien terveyteen, eli tältä, osalta, tältä osin meillä ei ole mitään näyttöä olemassa. Ja mitä tulee sitten lausuntopyyntömenettelyyn, me olemme saaneet Ranskasta tietoa ja me olemme välittäneet 31 artiklan mukaisesti tätä tietoa eteenpäin ja pyydämme CHMPtä tarkastelemaan näitä myyntilupakysymyksiä huomioiden riskilähtöisen lähestymistavan ja onko tapahtunut jotain GVKssa myöskin jo ennen 2008, mitä pitäisi huomioida ja CHMP on ilmoittanut viime viikolla, että luottamuspula vallitsee GVKn suuntaan ja että kaikki BE-tutkimukset, jotka on toteutettu sitten vuoden 2004, niin ovat epäluotettavia. Eli me, tietynlainen riski liittyy näihin itse tuotteisiin. Eli meillä on käytössä järjestelmä, ja me olemme välittäneet tietoa komissiolle ja CHMPlle. Tarkoituksena on vahvalta pohjalta lähteä suojelemaan eurooppalaisia potilaita samalla varmistaen, että olemassa olevia tutkimustandardeja myyntilupamenettelyissä huomioidaan ja on olemassa paljon tuotteita tässä koko prosessissa mukana. Yhteen tutkimukseen voi liittyä monia muun tyylipäin hakemuksia, mutta kannattaa muistaa, että klinikat, erityisesti ne suuremmat ja ammattimaisesti toimivat, voivat toteuttaa jopa 150kin b tutkimusta vuosittain ja jokainen myyntilupa sisältää ehkä pari kolme tutki, B-tutkimusta, eli me saamme kyllä aika monta myyntilupaa hakemusta per vuosi. Ja 300 osalta oli saatu lisää asiakirjoja ja näyttöä, jotka tukivat sitä olettamusta, että nämä tuotteet voivat edelleenkin olla Euroopan unionin alueella myytävänä, mutta sitten on olemassa myöskin tuotteita, joihin liittyen ei ole saatu riittävästi tietoa käyttöön, ja siksi CHMP onkin ehdottanut, että myyntiluvaa peruutetaan ja lähitulevaisuudessa tehdään päätös asiasta ja tästä päätöksestä tiedotetaan sitten jäsenvaltioille. Mitä tulee sitten kriittisiin lääkeaineisiin, koska vaihtoehtoja ei välttämättä kansallisilla markkinoilla ole tarjolla, niin jäsenvaltio voikin päättää, että näitä tuotteita myydään jatkossakin, mutta joka tapauksessa yritysten pitää toimittaa uusia BE-tutkimustietoja 12 kuukauden sisällä, jotta he välttyvät myyntiluvan menettämiseltä. Ja lopuksi vielä toteaisin tulevaisuuteen liittyen. Tietyt prosentit ovat jo alkaneet, mutta meidän täytyy keskittyä lähinnä siihen, että kyse on monimutkikkaasta aihealueesta. Monet se, tutkimuslaitokset ovat hyvin avoimessa hengessä toimia, toiset taas ei, monet tekevät yhteistyötä ja niin poispäin. meidän täytyy konsolidoida olemassa olevaa tietoa paremmin ja tarjota sitä sääntelijöille kautta EUn ja jakaa sitä myöskin kansainvälisille kumppaneillemme, jotta saadaan aikaiseksi jonkinlainen luettelo erilaisista tutkimuksista ja tutkimuslaitoksista ja vaihtaa aiheeseen liittyvää tietoa. Tietoa pitää välittää myöskin kumppaneille Yhdysvalloissa ja WHOlle jotka toimivat aktiivisesti tällä alalla ja sitä kautta voidaan parantaa riskipohjaista suunnittelua. Me järjestämme generisten lääkeaineiden valmistus järjestön kanssa työpajan ihan lähitulevaisuudessa. Myyntiluvan haltijalla on tietenkin oma vastuunsa, mutta jos he jos he ovat mukana näitä tarkastuksia toteuttamassa, niin se aiheuttaa tietenkin ongelmia, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa, että tutkimuslaitokset toimivat tehokkaasti. Ja lopuksi vielä tiedonvaihdon pitää tapahtua hyvinkin paljon tehokkaammin Euroopan unionin laajuisesti kertoa tarkastussuunnitelmista, tarkastustuloksista, kertoa myöskin kolmansissa maissa tapahtuvista tutki- tarkastuksista. Ja se tietenkin taas tarkoittaa osaltaan sitä, että kuten ehkä tiedätte, niin me olemme julkaiseet suosituksia tietojen läpinäkyvyyteen liittyen ja tämä taas tarkoittaa sitä, että tutkimusten tulokset ovat julkisesti saatavilla. Eli näin tieto on helpommin sitten jaettavissa myöskin muille tahoille. Kiitoksia. Kiitos paljon, lääkäri Sunei. Matis Kroot, olkaa hyvä. Tietenkin EMA-yhteyshenkilön ominaisuudessa haluan käyttää puheenvuoroa ja kiittää EMAa uudemman kerran, erityisesti kollegaa Sviiniä ja kollega Liiseä tästä pyynnöstä keskustella täällä valiokunnassa tästä asiasta. On tietenkin sanomattakin selvää, että EMA on toiminut hyvinkin nopeasti. Jos katsotaan lukuja, niin tuhat tietoa, että on pitänyt käydä läpi hyvinkin lyhyessä ajassa, niin täytyy kyllä sanoa näin lyhyenkin tutkimuskauden jälkeen, että järjestelmä toimii. Ja lopuksi kollega Svini viittasi siihen, että kyllä tästä vielä voidaan oppia, jotta järjestelmä toimisi vielä paremmin. Eli että meidän pitää tehdä koordinoimin työtä yhdysvaltalaisten ja muiden kanssa. Eli saumaton yhteistyö edellyttää pohdintaa, katsoa, että miten tämä yhteistyöverkosto voisi toimia vielä tehokkaammin. Siihen pitäisi mielestäni paneutua. Minä en ole kovinkaan pitkään toiminut emaa yhteyshenkilöinä, mutta olen kritisoinut sitä, että parlamentti ei ole saanut hirveästi työtä, äh, tietoa käyttöönsä, mutta nyt järjestelmä toimii jo paremmin, joten nyt voidaan sanoa, että kyllä kritiikkiin on reagoitu. Minä kuulin uutisista. Nämä ikävät uutiset, varmaan monet muutkin ovat nämä tiedot sitä kautta saaneet, mutta meidän täytyy parantaa yhteistyötä sekä Euroopassa että kansainvälisellä näyttämöllä. Paljon kiistellään ja puhutaan juuri TTIP-sopimuksesta. Ehkäpä komission suuntaan voisin todeta, että kun TTIPistä aina puhutaan vain negatiivisen sävyyn, ehkäpä olisi parempi pohtia myöskin näitä kansainvälisiä tutkimuksia ja tarkastuksia, sillä kliiniset tutkimuksethan toteutetaan melko lailla yksinomaan unionin rajojen ulkopuolella. Ja mitä tulee turvallisuusaspektiin, niin on selvää, että ilman vapaakauppasopimustakin on olemassa mahdollisuus painostaa yhdysvaltalaisia, eli että tutkimusstandardeja nostetaan, tarkastusstandardeja nostetaan varsinkin, jos TTIP-linjalle lähdetään. Se nyt ei välttämättä liity suoraan tähän aiheeseen, mutta tällä viikolla tätä asiaa on käsitelty TTIPin vali- valossa – ja ylipäätään parlamentissa asia on käsitelty. Oikein paljon kiitoksia. Tutkimukset on toteutettu hyvin nopeasti, joten oikein paljon kiitoksia Emalle, joka on ryhtynyt tähän valtavaan työhön. Kiitoksia. Kiitos. Pietsi saa puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässäpä varsin kattava katsaus Emalta. Toisaalta olen kyllä erittäin huolissani joistain asioista. Ensinnäkin, no, en usko, että jäsenvaltioissa on näitä ongelmia. Meillä on samat oikeudelliset äh, kehykset, mitä tulee lääketiedettä ja kliinistä tutkimusta koskevaa lainsäädäntöön. Toki asetusta ei aina panna täytäntöön täydellisesti, mutta tämä nyt on toisen keskustelun kuuluva aihe. Mutta on myös kolmasia maita, kuten vaikkapa Yhdysvallat, jossa on keskusvirasto, mutta kliinisen tutkimuksen menetelmät eivät ole suinkaan samanlaisia. Missä vaiheessa oikein olemme, mitä tulee keskinäiseen tunnustamiseen eri lääkevirastojen välillä, kun puhutaan siis Euroopasta ja Yhdysvalloista? Tiedän, että Yhdysvaltain maaperällä on ollut useita skandaaleja, useita lääkeitä, joita on vedetty pois, sillä ne olivat virheellisiä ja tämän jälkeen on maksettu miljardien korvaukset. Tämä liittyy tiivisti TTIP-asiaan. Lisäksi Pakistanissa, Kiinassa, Mm, niissä maissa, joita aiemmin kutsuttiin kehittyviksi maiksi, niin kyseisissä maissa ei ole minkäännäköistä koordinaatiota. Tämä on varsin yksinkertainen asia kuitenkin, bioekvivalenssi. Tätä voi nyt kutsua miksi tahtoo, mutta aktiivinen lääkeaine on kuitenkin aina sama, joten ei tässä pitäisi olla mitään ongelmaa. Mikäli aktiivinen lääkeaine on hyväksytty eurooppalaisen lääke viraston toimesta, niin eihän tässä mitään ongelmia ole. Tuolloin tuottaa ja valmistaa myös nämä pakkaukset, eikä näitä tulisi eurooppalaisen viraston toimesta enää tutkia, mutta näin ei kuitenkaan ole. Ja kysymys kuuluu, miksi näin on? Haluaisin kysyä, luottaako Euroopan lääkevirasto näihin tutkimuskeskuksiin, jotka tutkivat tätä bioekvivalenssia. Onko olemassa jonkinlainen akkreditointijärjestelmä laboratorioille tai keskuksille, jotka testaavat tätä asiaa innovatiivisten lääkeaineiden kanssa, niin joskus on olemassa tarinoita, joista saisi aikaan lääketieteellisen jännitysnäytelmän Hollywoodissa. Näitä testejä on viety läpi kolmansissa maissa. Testaminen on näissä maissa halvempaa. Grazie Presidente. E anche la Commissione. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin komissiota ja Euroopan virastoa tehdystä työstä. Ja kiitän tästä keskustelusta myös. Minä olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Peter Liisa äsken sanoi. Siitä, että oletetaan, että puuttuu riskejä kliinisistä kokeista, mutta mitään kokeita ei voi tehdä ilman riskiä. Ja pitäisi ottaa huomioon myös sosiaaliset aspektit, koska me puhumme haavoittuvaisista väestöryhmistä viimeisten vuosien aikana – unionissa ja Pohjois-Amerikassa on ollut paljon enemmän kokeita lääkkeille ja, ja niitä on kokeiltu koeheikiöt ovat olleet usein lapsia. Ja me olemme sitä mieltä, että tarvitaan kova rangaistus niille lääkeyrityksille, jotka toimivat ilman kunnollisia takeita ja varmistimia Haluaisin tietää, miten tarkastuksia, joita tehdään, koordinoidaan globaalisti. Tämä liittyy myös siihen, mitä puolalainen kollega sanoi. Kyse ei ole vain EUsta ja Pohjois-Amerikasta. Puhun myös muista kolmansista maista, joissa on ollut tällaisia tapauksia kokeilusta, jotka ovat olleet varsinaisia katastrofeja. Kiitos paljon kollegat. Pyytääkö kollega Liisa vielä puheenvuoroa? Ei. Kenties tässä tapauksessa Rissa puheenvuoron komission edustajalta. Thank you for, uh, Kiitos näistä hyvistä havainnoista, kommenteista kansainväliset asiat ensinnäkin. Me pyrimme työskentelemään Yhdysvaltojen lääkeviraston kanssa erittäin tiivissä yhteistyössä. EMAN ja FTHn välillä on siis tiivis yhteistyösuhde. Me olemme pyrkineet luomaan sellaisen järjestelmän, joka mahdollistaa sen, että siirrämme me keskitämme resursseja niihin maihin, joissa näitä tarkastuksia on tehtävä enemmän. Intia, Kiina on katsottava, että hyvää kliinistä tutkimusta panoitetaan Petip on vielä lisä äh, vipuvarsi sille, että tiivistämme yhteistyötämme EMAN komission ja jäsenvaltion FTA välillä on nyt alustettu neuvottelut, jonka päätteeksi pyrimme löytämään parhaan mahdollisen tavan tehdä yhteistyötä. Katsotaan, kuinka tämän vuoden aikana edistymme näissä keskusteluissa. Mitä tulee kansainväliseen yhteisöön, niin me voimme kyllä lähentyä on olemassa kansainvälinen lainsäätäjien yhdistys, yhteenliittymä. Me olemme avanneet suhteet Japaniin, Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltoihin Australian, EU-hun, Brasilia, Etelä-Korvat liittyneet tähän joukkoon. Ja monet muutkin haluavat lähentyä tähän, lähentyä tätä kerhoa, jotta voimme yhteistyön avulla saavuttaa parempia tuloksia. Lisäksi on olemassa kansainvälinen harmonisointikonferenssi, jossa, joka on siis vapaaehtoinen menetelmä, mutta siellä pyrimme globaalilla tasolla tunnustamaan toisten työtä. Tietyt maat ovat sitoutuneimpia, toiset eivät ole niinkään sitoutuneita, mutta me olemme pyrkineet olemaan tässä prosessissa aktiivisessa roolissa. Mitä tulee kliinisten tutkimusten määrään, joka joka tehdään lapsiin, niin osa vastausta piilee siinä, että on tärkeää, että on olemassa oleva lainsäädäntö, mutta näitä lapsiin kohdistuvia tutkimuksia on tehty myös sen takia, että kysyntä on kasvanut. On tarpeen, että lääkkeitä voidaan käyttää lapsiin. Tämä on seurausta ei ainoastaan Euroopan unionin tutkimuksista, vaan myös Yhdysvaltain tutkimuksista siten, että näitä kliinisiä tutkimuksia on viety läpi enemmän myös lasten parissa. Aina on varmistettava siitä, että mikäli suoritetaan ne kliinisiä tutkimuksia, niin on oltava varma, että tutkimuksen kohde on niin, niin että hänen ei ole minkäännäköisen uhan alaisena. Totta kai tämä hyvä kliininen tutkimustapa ei aina riitä. Tässä on toimittava, että kenties Eman kollega haluaa vielä lisätä muutaman sanan. In the, the various, uh, arrangements that Dr. Kiitos nämä Riisen esiin nostamat asiat. Niin hyvä valmistuskäytäntö, hyvä tutkimustapa, niin nämä ovat erittäin korkealla näissä lainsäätäjien vaihdossa Yhdysvaltojen ja EUn välillä me, meillä on näitä eri tiimejä valmis, GMP ja GCP ovat usein esillä. Meillä on viikoittaisia puhelinkonferensseja, me vaihdamme tutkimustuloksia, tarkastuskäyntituloksia, me kerromme mikäli klinikkaa se ei noudata hyviä käytäntöjä mutta lisäksi me olemme tietoisia niistä kohteista, joissa on tehty tarkastuksia ja tulokset ovat positiivisia. Me käymme aina eri paikoissa, joten Yhdysvaltojen ja Euroopan järjestelmien välillä on saavutettu merkittäviä synergiaetuja siten, että voimme, voimme suojella kuluttajia Katsomme siis, että valmistus ja tutkimukset tapahtuvat riittävien standardin puitteissa. Toki sääntöeroja on Yhdysvaltojen ja EUn välillä, mutta perusta on kuitenkin melko samanlainen. Me pyrimme tarkastamaan yhdessä siten, että ymmärrämme, olemme oppineet viime, viimeisen kuuden, kahdeksan vuoden aikana tuntemaan toisemme. Me olemme nyt oppineet tuntemaan toisemme, mikäli Yhdysvalloista tulee raportti, jossa sanotaan, että tietyissä kohteissa kaikki on kunnossa, niin voimme luottaa siihen. Toisaalta me voimme myös sitten vastapanon heille lähettää omia raporttejamme. Me teemme yhteistyötä ainoastaan Yhdysvaltojen kanssa, vaan myös maailmanterveysjärjestö on ollut mukana eri laboratorioissa ja valmistusyksiköissä tekemässä näitä tarkastuksia. Lisäksi me luetteloimme näitä tutkimus- ja valmistuskohteita ja suojellaksemme heikossa asemassa olevia, niin me olemme Euroopan tarkastajat ja lainsäätäjät laatineet ohjenuorat, mitä tulee koehenkilöiden suojeluun ja mitä me odotamme, minkä, minkälaista tasoa odotamme EUn ulkopuolella tehtäviin tutkimuksiin. Ja meillä on ollut useita koulutushankkeita, muun muassa on hyödyllistä, että yhä useampi tarkastaja tutkija saapuu näihin koulutuksiin. Ja lisäksi lainsäädäntöä parannettiin Intiassa koskien kliinistä tutkimusta, varsinkin, että voidaan näitä heikossa asemissa olevia koehenkilöitä ja lapsia suojella. Tämä on siis lähentynyt EU-standardeja. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Kiitos. Euh, euh, Kiitos paljon. Kiitos näistä vastauksista. Kiitos myös tästä laadukkaasta keskustelusta. Tämä on tärkeä keskustelu, me tiedämme sen. Ja nämä kollegojen puheenvuorot äh, vetosivat emaan, että tässä parannetaan vielä edelleen kolmansien maiden tutkimusolosuhteita. Ja 2014 vuodesta lähtien kaikki tutkimukset on testattava, mutta tämä pätee ainoastaan äh, astuvoima viimeistään äh, aikaisemmin vuonna 2016 on erittäin tarpeellista, että siihen asti noudatan kuitenkin näitä uusia sääntöjä. Kohtaan 21 ei ollut enää mitään, ei ollut muita asioita, joten kiitän, puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja. Me tapaamme seuraavassa valiokuntakokouksessa 20. 4.25. helmikuuta. Mukavaa iltaa.